Good afternoon, colleagues, and welcome. Hyvää iltapäivää, kollegat. Tervetuloa kuulemiseen, jossa käsitellään asetusehdotusta sähköisen viestinnän tietosuojasta EU:ssa. Tervetuloa teille kaikille, tervetuloa vieraamme. Tämä on todella tärkeä ja mielenkiintoinen asia. Ja Libe valiokunta käsittelee juuri tällaisia asioita ja työstää näitä paljon. Kiitän esittelijä Marju Lauristinia. Hän on täällä paikalla. Ja kiitän myös varjoesittelijöitä, jotka tänään puhuvat. Ja kiitän kaikkia näitä henkilöitä jo tähän asti tehdystä työstä tämän asian parissa. Meillä on täällä hyvin mielenkiintoisia puhujia paikalla. He nyt vähän taustoittavat tätä asiaa. Ja toivottavasti myös enemmän jäseniä tulee paikalle. Mistä siis puhumme tänään ja miten? Meillä on täällä kolme osiota. Ensin panelistit puhuvat ja sitten kysymykset ja vastaukset. Ensimmäisessä osiossa käsittelemme tämän asian institutionaalisia näkökohtia. Tämä kuuleminen lähetetään suoraan internetissä ja myös puheenvuorot tallennetaan. Mistä siis puhumme? Puhumme komission ehdotuksesta. Se tehtiin tammikuussa 2017. Kyseessä on asetus, joka koskee yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa sähköisessä viestinnässä. Tällä asetuksella kumotaan direktiivi vuodelta 2002, eli sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi. Halutaan varmistaa yksityisyyden suoja sähköisen viestinnän alalla, ja tässä myös täydennetään 9546 tietosuojadirektiivin sisältöä. On hyvin tärkeää kunnioittaa oikeutta perhe-elämään ja yksityisyyteen, joka tulee perusoikeuskirjan seitsemän artiklasta. Nyt kun tekninen kehitys ja taloudellinen kehitys on ollut hyvin merkittävää vuoden 2002 jälkeen, ja hyvin erilaisia eri viestintää, välineitä ja palveluita käytetään rinnakkain, niin meidän pitäisi varmistaa kaikkien näiden uusienkin palvelujen ja välineiden kohdalla samanlainen yksityisyyden ja suoja ja tietosuoja kuin perinteisillä välineillä. 2258 direktiivi on näin ollen, sitä on täydennettävä. Tämä uusi asetus päivittää nykysääntöjä tuosta tämänhetkisestä direktiivistä, jotta ne ovat paremmin myös sopusoinnussa oikeudellisen kehyksen kanssa, nimenomaan tuon yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Otetaan huomioon myös oikeuskäytäntö. Tässä otetaan huomioon kokemukset, joita vuosien aikana on saatu evästeistä ja muista seurantatyökaluista ja miten se vaikuttaa ihmisten yksityisyyteen ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tämän asetuksen säännös, säännöksillä ei pitäisi alentaa yleisen tietosuoja-asetuksen tarjoamaa suojatasoa. Tässä pitäisi ennemminkin lisätä digitaalisten palvelujen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta digitaalisen sisämarkkinastrategian mukaisesti. Tässä kuulemisessa käsitellään näitä eri asioita liittyen tähän esitykseen. Esimerkiksi täällä on erilaisia toimijoita mukana, televiestintäala, uusien viestintäpalvelujen tarjoavat kuluttajat, kansalaiset, professorit eh, ja näin, ja myöskin tietosuojaviranomaiset ovat edustettuina, ja näin saadaan sitten eh, ravintoa tähän LIBE-valiokunnan tulevan lainsäädäntömietintöön. On hyvä, että saadaan puhujilta mielenkiintoisia syvällisiä analyysejä, ja jokaisen puhujan tai näiden kaikkien puhujien jälkeen on kysymykset ja vastaukset osasto, joten ilmoittakaapas kollegalleni, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Sitten tähän ensimmäiseen osioon. Ensinnäkin komission edustaja eh, Despina Spanu Connect-pääosaston johtaja. On hienoa, että olet tullut paikalle ja saat käyttää 10 minuuttia puheaikaa. Ole hyvä. Thank you, Mr. Moraes. It is uh, really a... Kiitokset, kiitokset, hyvä Moraes. Oikein mukavaa, että täällä on näinkin paljon väkeä, vaikka hyvin moni onkin lomalla, mutta täällä kuitenkin on paikalla tämän verran väkeä. Se on oikein suuri kunnia meille eli, ja tämä ehdotuskin on niin tärkeä. Minä olen vasta muutama kuukausi sitten vasta, tullut vastaamaan tästä asiasta. Aikaisemmin vastasin kuluttaja-asioista ja voin muutaman sanan teille sanoa tästä kuluttajapuolesta. Me olemme siellä myös havainneet muutoksen siellä, nimittäin tietosuoja on entistä enemmän vallalla. Kuluttajat eivät enää ole kiinnostuneita vain valinnanvapaudesta ja hinnoista, vaan myös oikeuksiensa suojaamisesta nykyisessä digitaalisessa maailmassa. Valtavasti kehitystä on tapahtunut myös perjantaina, kun G20-ministerit ovat hyväksyneet digitaalisesta taloudesta julkilausuman ja ottaneet huomioon myös kuluttajasuojaan liittyviä kysymyksiä. Ja tämä pohjautui siis viime kuukauden suureen kuluttajien huippukokoukseen ja näin sitten tämä e-, privacy, tämä yksityisyyskysymys on otettu huomioon tarkemmin kun puhumme meidän yhteiskuntamme digitaalisesta muutoksesta. Ja haluaisin myös korostaa sitä, että tuossa huippukokouksessa Eurooppa pidettiin johtavana esimerkkinä. Meidän ehdo, sääntömme ovat aika lailla moderneja ja niitä meillä ylipäätään edes on. Ja minä tässä nyt sitten haluaisin selostaa teille vähän ehdotuksen taustoja, miksi me olemme ehdottaneet tällaista sähköistä yksityisyyden suojajärjestelmää ja sitten voimme käydä keskustelua yhdessä teidän kanssanne tässä merkittävässä tapahtumassa. Ja me tietysti haluamme kiinnittää huomiota erityisesti yksityisyyteen ja myös sitten sähköisessä maailmassa esiintyvään yksityiseen suojaan, kun kyse on äh, muustakin kuin perinteisestä paperiviestinnästä, myös sähköisesti tapahtuvasta viestinnästä. Eli tässä täytyy todellakin kiinnittää huomiota myös tuomioistuimen päätöksiin tällä, ala, tällä alalla. Kyse ei ole pelkästään luonnollisista ihmisistä, vaan myös oikeudellisista, oikeushenkilöistä ja oikeudellisista koko elementeistä. Me puhumme tietenkin tietosuoja-asetuksesta. Siellä puhutaan pelkästään luonnollisesta henkilöistä. Me puhumme myös sitten näistä oikeudellisista yksiköistä, eli teollisuudesta, yritysmaailmasta ja liike-elämän eri tekijöistä. Ja sitten Euroopan kannalta kolmas merkittävä asia on tietysti ilmaisunvapaus, mutta myös tiedon vapaa liikkuminen, liikkuminen, eli näin myös tieto voi liikkua vapaasti, jotta yhteiskunta ja liike-elämä on, pääsee kehittymään. Tämä tietysti liittyy tuohon yleiseen tietosuoja-asetukseen, kun uudistimme näitä molempia aihekokonaisuuksia ja nämä palvelevat tietysti samaa tavoitettaan. Ja sitten jos ajattelemme tätä yksityisyysdirektiiviä suhteessa tietosuoja-asetukseen, niin siinä viitataan sitten artiklaan 8 unionin perusoikeusasiakirjassa ja siellä tosiaan sitten tulkitaan viestinnän luottamuksellisuuden suojaa. Se on artiklassa 7 perusoikeusasiakirjassa. Eli kyllä tämä on jo aika hyvä soveltamisala ja me olemme laajentaneet tätä siis fyysisestä viestinnästä myös tähän sähköiseen verkkomaailmassa tapahtuvaan viestintään. Ja meidän ensimmäinen tavoitteemme on se, että me saamme korkean tason suojan, yksityisyyden suojan ja luottamuksellisuuden takaamiseksi myös sähköisessä maailmassa. Ja Moraes siihen jo viittasikin, kun tässä on kyse teknologisesta kehityksestä. Me pyrimme ottamaan huomioon juuri sen, että meillä on eri palveluita ja yksiköitä ja mm, eri palveluja, joita kuluttajat sitten käyttävät ja näin sitten myös nämä samat säännöt liittyvät kolmansiin ähm, osapuoliin, kun kyse on verkko, äh, verkon käytöstä mm, tietokoneilla ja, ja äh, matkapuhelimilla ja niin poispäin. Ja sitten tässä myös tulee tämä eväste-kysymys Ja minä uskon, että tässä heijastellaan jo tehtyä työtä tällä alalla evästeistä Artikla 29, siinä käsitellään noita tietosuojakysymyksiä ja siitä on käsitelty myös vuonna 2015 60 000 evästettä kautta verkkosivujen oli havaittavissa ja sitten myös nämä määräajat ovat haitallisia ja verkkosivujen täytyy myös tarjota tietoa siitä, miten tällainen suostumus sitten saadaan, myös, mikä on merkittävä suostumus. Kuluttajien täytyy siis ymmärtää, mitä he tekevät eh, antaessaan suostumuksensa. Eli tätä tilannetta täytyy ryhtyä kyllä korjailemaan ja siksi me esitämmekin ehdotuksessamme seuraavaa sitä, että verkon selainten täytyy estää se, että kolmannet osapuolet säilyttävät tietoa niillä. Ja toinen on sitten juuri tuo verkkoselainten jotka asennetaan eri laitteisiin, niin voi helposti niihin valita nuo yksityisyyssuojan, että se on yksi, yksinkertaista. Kun, ja tämä on sitten aika menestyksellinen äh, aihealue. Ja sitten nuo yhtäläiset pelisäännöt, kaikki toimijat, jotka tarjoavat sähköisiä palveluja, niin niille kuuluu sama säännöstö. Tietysti me tuemme uusia keksintöjä, totta kai me haluamme oikeudellisen kehityksen kehityksen, sellaisen varmuuden, jotta myös uudet toimijat voivat päästä markkinoille. Teknologia on muuttunut, välttämättä perinteisiä viestintävälineitä ei enää käydä, vaan verkkoperusteisia viestivälineitä käytetään nyt entistä enemmän tietenkin, ja nämä toimijat itse asiassa ovat perinteisten televiestintäpalveluiden tarjoajiin rinnastettavissa monin tavoin. Ja kolmas tavoitteemme on se, että me voimme myös sitten yleiseen tietosuoja-asetukseen ja myös unionin sähköiseen tietopuitteistoon tämän linkittää soveltamisalastaan. Ja sitten vielä ei pitäisi unohtaa tätä neljättä tavoitetta, koska ongelma on usein täytäntöönpano. Tässä me ehdotuksessamme olemme sitten nämä yksityisyyden suojan säännöt halunneet tuoda siihen samaan viranomaisen piiriin, joka hoitaa myös yleisen tietosuoja-asetuksen tehtäviä e, markkinoille pääsystä ja johdonmukaisuudesta sääntöjen noudattamisessa. Eli nämä olivat nyt ne päätavoitteet ja me olemme nyt nykyisellään sitten käyneet joka kahden tason kaksi kertaa keskustelua neuvoston työryhmässä ja ensimmäinen lukukerta toivottavasti saadaan Maltan kaudella päätökseen ja sitten Viron, Viron puheenjohtajakauden aikana etenemme. Parlamentti on jo tehnytkin työtä. Se on oikein merkittävää, koska näin me sitten saamme käsityksen, mistä asioista meidän on keskusteltava enemmän. Ja uskon, että tämän päivän keskustelusta tulee hyvinkin kiinnostava ja varmaan saamme lisää ajatuksia ja viime viikolla me saimme sitten tuolta työryhmästä 39 neuvostosta työasiakirjan. Siitä löytyy myös tiettyjä heikkouksia tässä järjestelmässä. Tuossa suojan tasossa se suoja ei vielä riitä. Ja myös sitten tietosuojavaltuutetulta odottelemme tästä lausuntoa. Meillä on selvä, äh, selvät äh, aikarajat nyt tässä. Me kuluttajat ja markkinat odottavat tätä mahdollisimman nopeasti, kun saamme tuon yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksyttyä toukokuussa 2018. Ja no niin, nyt päätän puheenvuoroni tähän suorastaan 50 sekuntia ennen kuin aikani kuluu Ähm. Kiitos oikein paljon, Dispiina. Tämä jättää lisää aikaa kysymyksille, se on hieno asia. Nyt toukokuussa saamme varmaankin Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon, mutta Giovanni Buttarelli on tänään täällä tietosuojavaltuutetun kannan esittelyä varten ja annankin hänelle nyt puheenvuoron. Olkaa um, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. En tarvitse käyttää näitä 50 sekuntiakaan, joten kiitokset vielä kovasti kutsusta teille ja aloittaisin tällaisella henkilökohtaisella anekdootilla, miten koen tiettyä henkilökohtaista läheisyyttä tähän tiedustusvälineisiin ja yksityisyyteen. Edellisen vuosia sitten oli Italian hallituksen edustajan neuvotteluissa, jotka käytiin yksityisen suojelusta Tämä oli osa televisintäsektorin säätelyä. Ja tässä syntyi sitten direktiivi 9766, jossa käsiteltiin tätä tarvetta täydentää yleisiä määräyksiä, jotka liittyvät kaikkeen tietojen valvontaan horisontaalisesti. 20 vuotta myöhemmin me olemme nyt kohtaamassa uuden vaiheen asiassa. Tällä kertaa asetuksen muodossa, joka tähtää siihen, että täydennetään yleisen asetuksen piirteitä ja meillä on pitkälti samat asiat, jotka liittyvät johdonmukaisuuteen, kuten täällä juuri todettiin, ja, siis, ja siihen, että ei alenneta olemassa olevia suojia ja että ollaan valikoivia, että ollaan teknologi- teknisesti neutraalia ja että suuntaudutaan tulevaisuuteen. Ja siksi minulle on suuri ilo kertoa teille kokemuksistani, mutta myöskin niistä joitakin ajatuksia, jotka liittyvät e, käsillä olevaan esitykseen. Tällä sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksella tämä yleinen asetus, joka koskee tietosuojaa, on yksi suurempia saavutuksia, joita on ollut, mutta tässä täytyy suojella kuitenkin yksityisyyttä, joka on menetetty artiklassa 7 äh, perusoikeusasiakirjaa, jossa puhutaan siitä, että viestityksen äh, luottamuksellisuus on yksi olennainen komponentti, eli siis 29 artiklan työryhmä äskeisessä lausunnossaan esitti kommentti, niin kuin minäkin hyvä tuen tätä komissionistystä, joka pyrkii juuri tämän asetetun tavoitteen saavuttamiseen. Myöskin tuen sitä välinettä, joka tässä on valittu, joka on asetus, joka ei ole pelkästään täydellisesti sovellettavissa, vaan osaltaan voi lisätä harmonisointia ja johdonmukaisuutta. Mitä me myös pidämme hyvänä on esityksen kunnianhimoinen tavoitte antaa yhä korkeamman tason suojaa sekä sisällölle että metadatalle. Jos tämä on se tavoite, jota me suojelemme, siis ajatusta siitä, että luottamuksellisuus velvoitteessa tulee sellaisia, että niitä pitää noudattaa silloin, kun on kyllä laajempia palvelujen tarjoajien joukkoa ja suurempaa osaa palveluita, mukaan luettuna myöskin avointa internetiä käyttävät pal- palvelut silloin, eh, tiedot, joita saadaan erilaisista palveluista, sovellutuksista ja erilaisista laitteista, on huomattavasti enemmän kuin mitä oli vielä muutama vuosi sitten. Kun luetteloidaan kaikki myönteiset elementit, niin kuin artikla 29 työryhmä teki viime viikolla, olemme myös sitä mieltä, että ehdotus antaa tietosuojan viranomaisille toimenpanovaltaa ja myöskin seurata tulevaa kehitystä Euroopan tietosuojella neuvostossa tulee olemaan huomattavasti johdonmukaisempaa, parempaa yksityissääntöjen toimeenpanoa uuden asetuksen puitteissa kautta Euroopan unionin. Kuten tämä työryhmä viikolla totesi, meillä on myöskin jotakin huolenaiheita, ehditys äh, sellaisena muodossa kuin se on, pystyykö se todella vastaamaan lupaukseen varmistaa korkean tason yksityisen suojelun sähköisessä viestinnässä. Miksi me nyt ajattelemme näin? Siksi, että ehdotut säännöt ovat erittäin mutkikkaita. Tiedon välitys leikataan tällaiseen metadataan, sisältödataan, tietoon, jota on lähetetty päätelaitteista – ja kaikki nämä ansaitsevat elintason luottamuksellisuuden ja niitä koskevat eri poikkeukset. Ja tämä mutkikkuus voi olla luoda riskin ja aiheuttaa sellaisia aukkoja suojelussa, jotka eivät ole aiottuja. Toiseksi useimmat määritelmät, jotka ovat mukana tässä esityksessä, ovat sellaisia, että niistä neuvotellaan ja päätetään muussa yhteydessä, nimittäin äh, Euroopan äh, sähköisen viestinnän säännöstön yhteydessä, eikä ole olemassa mitään oikeudellista perustelua sille, että nämä kaksi instrumenttia niin läheisesti yhdistettäisiin toisiinsa. Ajattelen niitä kilpailuun ja markkinoihin suuntautuneita määritelmiä, jotka ovat tässä tiedonvälittymis eivät ole sellaisia, että ne vastaisivat perusoikeuksissa määriteltyjä tarkoituksia. Joten ehm, lausunto, joka haluaisimme julkaista, on eh, sellainen, että me haluaisimme puhua sen puolesta, että olisi olemassa välttämättömiä määritelmiä tässä eh, sähköisen viestinnän yksityisyyden asetuksessa, jotka asevat huomioon sen aiotun vaikutusalan ja tavoitteet. Sen lisäksi meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota kysymykseen – sähköisen viestinnän tiedon jatkokäsittelystä, jota tekevät muut kuin ne tahot, jotka tarjoavat sähköisen viestinnän palveluita, joita joka tämä esitys kattaa. Tämä lisäsuojelu, jota tarjotaan tiedon välityksessä esittyille Vatalle, olisi merkityksentä, jos tiedot voitaisiin välittää kolmalle taholle ja tällä tavalla kiertää asetus. Tämä on hyvin tärkeä asia ajatellen, miten herkäs, herkkäluonteisesta kysymyksestä tässä on kysymys. Ja lopuksi haluaisin vielä todeta, että me emme tule saavuttamaan kunnianhimoista tavoitetta yksityisyyden luottamuksellisuuden suojelemisesta viestinnässä ilman, että on voimakkaita vaatimuksia, jotka liittyvät äh, alkuperäiseen äh, suojeluun, yksityisen suojeluun, ainakin sellaisella tasolla, kun ne on määritetty Euroopan Euroopan yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Tämä työryhmä alkuperäisessä lausunnossa viime vuonna ja äskeisessä lausunnossaan numero 1 vuotta 2017, joka hyväksyttiin 4. huhtikuuta. Minä en siis ollut mukana työryhmässä ja näitä olisi ollut mukana myöskin laatimassa näitä lausuntoja. Ja meidän mielestämme on tarpeen esittää ehdotuksia, joilla voitaisiin ratkaista kaikkein kiireisimmät kysymykset, jotka vastaisivat täysin sitä lausuntoa, jonka työryhmä 29 esitti, ottaen huomioon ne alueet, joilla on vakavampia huolenaiheita ja tai sellaiset alueet, joita voitaisiin myöskin mahdollisesti potkia, pottia ja myöskin tällaisia yksityiskohtia, jotka tarvitsevat lisäselvitystä. Erityisesti tähtäämme siihen, että tarjotaan – lisämahdollisuus käsitellä herkimpien kysymysten osalta, kuten äh, eväste, muurit tai oikeudellinen perusta, perusteluille intresseille, silloin kun niitä sovelletaan sähköisen, sähköisen viestinnän yksityisyyteen tai metadataan, ja rajoitukset, jotka liittyvät oikeuksien velvoitteiden vaikutusalaan muissa tapauksissa kuin äh, kysymyksiä, jotka liittyvät ähm, lain toimeenpanoon. Ehm, kysymys on myöskin siitä, että miten voitaisiin täydettää määräyksiä, jotka ovat olemassa yleisessä tietosuojastuksessa. Minusta tämä merkitsee sitä, että jäisi vähän tilaa asetukseen, eli täyttää johdonmukaisuutta, mikä merkitsee sitä, että täytyy olla äärimmäisen valikoiva, täytyy täysin antaa tuki sille, että lisätään olemassa olevaa suojaa eikä alenneta suojaa, josta on neuvoteltu jo vuosia sitten tämän parlamentin kanssa. Tämä on olennainen kysymys. Ajattelen myöskin tulevaisuuden oikeuspuitteita, jotka koskevat koko Euroopan unionia ja kaikkia sen toimielimiä ja virastoja. Sillä tulokset siirtyvät näihin puitteisiin. Kiitän tarkkaavaisuudestani ja toivon, että voimme osaltamme edistää tätä keskustelua. En antanut 50 sekuntia lisäaikaa, mutta päätin aikataulun puitteissa. Thank you very much, Giovanni. Why is everyone... Kiitos oikein paljon, Giovanni. Miksi kaikki puhuvat ajasta? Onko meillä nyt niin huono maine tämän suhteen? Tämä on todella hyvin mielenkiintoista. Ja Borgesius pitää seuraavan puheenvuoron. Hän esittelee meille alustavat tulokset tutkimuksesta arvio komission ehdotuksesta yksityiseen ja elektroniseen viestintään liittyen. Tämä oli kansalaisoikeuksien sekä perussopimusten järjestöstoimielin asioiden politiikkayksikön tilaama tutkimus. Äh, Borgesius edustaa Amsterdamin yliopiston informaatio-oikeuden instituuttia ja nyt annan puheenvuoron hänelle. Kiitos puheenjohtaja. No, me olemme yhdessä tiimini kanssa tätä tutkimusta tehneet ja haluan onnitella tästä ehdotuksesta, mutta koska meillä on vain 10 minuuttia, niin täytyy ottaa muutamat kohdat vain esille. No niin, neljä kohtaa. Ensinnäkin kahdeksan artiklan, äh, artiklassa säädellään langattoman verkon käytön seurantaa, sitten kymmenen artiklassa puhutaan viestinnän luottamuksellisuudesta ja seurannan estävistä muureista. Ensinnäkin tästä langattoman verkon käytön seurannasta. Äh, nykyisessä kahdeksan artiklan kaksi kohdassa todetaan, että että ähm, kun ihmiset esimerkiksi kävelevät kadulla ja he käyttävät Bluetoothia, niin heidän äh, tätä verkon käyttöään voidaan seurata ilman erillistä suostumusta, jos ähm, siellä on esillä selkeä ja näkyvä tieto tiedonkeruun ehdoista ja niin edelleen. Eli mitään jatkuvaa suostumusta ei edes tarvitse. Siellä täytyy vain sanoa, että jos haluat, että sinua ei seurata, ota langaton verkko ja Bluetooth pois päältä. Tämä on tämmöinen kaksiosainen sääntö, tai meidän ne kaksi sääntö, kaksiosainen sääntö olisi parempi nimittäin, että ensin pitäisi saada nimenomainen suostumus asianomaiselta henkilöltä, tai sitten toinen vaihtoehto voisi olla se, että jos vaikka kävelee jossakin väkijoukossa keskellä kaupunkia, keskustaa tai jollakin musiikkifestareilla, niin sitten jos tätä tietoa kerätään, niin tämä tieto pitää välittömästi tilastoida nimettömänä ja se on anonymisoimattava muutenkin, jotta tiettyjä yksilöitä ei voida näiden tietojen perusteella seurata. Ja 29 artiklan työryhmä on antanut tähän liittyvistä suojalausekkeista ehdotuksia. No, tämä on melko helppo kohta. Kymmenen artiklassa suurin piirtein sanotaan niin, että henkilöiden on asennuksen yhteydessä ilmoitettava tai annettava suostumuksensa. Ja selain, missä pitäisi olla tietynlaiset oletusasetukset, jotka helpottavat yksityisyyden suojan varmistamista – ja 29 artiklan työryhmä antoi viime viikolla hyvin mielenkiintoisen ehdotuksen. Se oli vähän teknologisesti neutraalimpi, nimittäin pitäisi tutkia sitä, että onko tässä asetusehdotuksessa vaadittava, että nämä seurantayhtiöt ähm, käyttävät jotakin tiettyjä standardoituja oletuksia niin, että ihmiset voivat voivat sitten kieltäytyä tästä seurannasta, jota tehdään esimerkiksi evästeiden ja muiden avulla. Toiseksi selaimilla pitäisi siis olla sellaiset oletusasetukset, jotka helpottavat yksityisyyden suojaa. Sitten tällaiset palomuuret, jotka estävät, tai estot, jotka estävät evästeiden ja muiden käytön. Esimerkiksi televisiokanavan verkkosivuilla tulee, kun sinne menee, tulee ilmoitus, jossa puhutaan jäljitysyhtiöistä ja mainostamisesta ja kaikesta muusta, ja sitten siitä oranssista voi klikata. Paina kyllä, jos hyväksyt sen, että kaikki nämä eri yhtiöt seuraavat. Sitten taas, jos klikkaa ei, niin sitten ei pääse tuolle verkkosivulle ollenkaan. Seuraavassa kohdassa mitä pitäisi tehdä. Tässä on nyt useita vaihtoehtoja. Ensinnäkin voitaisiin asetuksessa kieltää tällaiset toiminnot ihan yksinkertaisesti. Toinen vaihtoehto on hieman lievempi näke- suhtautumistapa, niin että tällaisia palomureja ei pitäisi hyväksyä. Ehkä sitten voitaisiin verrata kuluttajan suojalainsäädännön mustiin tai harmaisiin listoihin tällaisia valtioiden käyttämillä julkisilla verkkosivuilla ei pitäisi koskaan olla tällaisia toimintoja, Esimerkiksi sairaaloiden verkkosivuilta mainostajat saattaisivat saada erilaisilla työkaluilla hyvin arkaluonteisia tietoja hankittua. Kilpailun näkökohdasta usein tämä johtaisi monopoliin. Tällaisia tracking walleja, muureja, estoja ei pitäisi käyttää, koska ne usein eivät anna todellista valinnanvaraa itse ihmisille. Ja tässä tietysti myös kaikki nämä tiedot menevät helposti rajojen yli. Sitten tuo viimeinen kohtamme, eli viestinnän luottamuksellisuus. Hyvin tiiviisti esitettynä kuusi artiklassa puhutaan siitä, että että viestintää ei saa seuranta. Se on kielletty, eli ei pitäisi voida analysoida puheluita tai sähköposteja, paitsi on tiettyjä poikkeuksia siis verkon tietoturvan varmistamiseksi tai jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tätä varten. Mikä sitten olisi hyvä järjestelmä tämän, tätä, tämän sääntelyä varten? Siihen on ehdotuksia. Järjestelmää voitaisiin kuitenkin vielä parantaa. Meidän mielestämme kaikkien käyttäjien pitäisi antaa suostumus. Ei pitäisi käydä niin, että jos minä lähetän sähköpostin jollekin, eh, jonka eh, operaat, käyttämä operaattori louhii dataa niistä sähköposteista, niin minun niin sähköpostiani ei pitäisi ilman minun suostumustani välittää eteenpäin. Eli kaikkien viestintään osallistuvien pitäisi antaa tuo suostumuksensa. Ja tietysti tarvitaan myös poikkeuksia. Esimerkiksi tietoturva, Ehkä joitakin poikkeuksia siis tarvitaan, mutta me vastustamme sitä, että luotaisiin epäselvä tästä toimintakentästä. Sitten nämä delegoidut säädökset ja uudelleenlaatimiset on mahdollista siis lisätä poikkeuksia, jos vaikkapa viiden vuoden päästä kaikki huomaavat, että kas uutta teknologiaa on taas tullut ja nyt on uudenlaista metadataa ja nyt pitää analysoida uudenlaisia työkaluja, eivät, eikä tässä ole mitään sopivia poikkeuksia, niin silloin voidaan tietysti tehdä delegoitussäädös tai uudelleen laatia asetus Tähän liittyy kuitenkin ongelmia, mahdollisia ongelmia. Ne täytyy ottaa huomioon. Jos poikkeuksia ei ole käytettävissä, niin sitten ehkä voitaisiin jotain lisätä. Ja viimeinen kommentti on ehkä se kaikista ristiriitaisin kommentti. Ehdotuksessa järkevästi ehdotettiin, että nämä OTT-palveluiden tarjoajat heidän pitäisi varmistaa tietoturva, mutta voitaisiin myöskin ajatella sitä, että myös operaattoreiden e, operaattoreita voitaisiin säännellä paremmin, ne jotka tarjoavat nuo verkkopalvelut, koska he näkevät kaiken, mitä tapahtuu vaikkapa äh, Skypeissa tai Gmailissa, siis ne, jotka tarjoavat nämä verkkopalvelut, niin niitäkin tahoja pitäisi enemmän äh, säännellä. Ja ehkä parlamentti voisi ottaa tämän huomioon niin, että mm, palvelujen tarjoajia tarjoajiin sovelletaan tiukempia säännöksiä, esimerkiksi, että tietyt voidaan ajatella tiettyjä mainontatapauksia Ja haluan myös toisen itsestään selvän asian tuoda esiin. Täytyy olla erikseen säännöt sähköiselle viestinnälle ja yksityisen suojalle, vaikka meillä onkin oikein hyvä yleinen tietosuoja-asetus. Um, and I stopped some clapping in the previous hearing, but that was... Niin, tämä oli todella eh, hyvä puheenvuoro. Kiitos Borgesiukselle tästä ja etukäteen, tai hän ei käyttänyt edes siis koko puheaikansa, joten meille jäi nyt enemmän aikaa kysymyksiin ja vastauksiin. Aloitamme esittelijän ja varjoesittelijän puheenvuorolla. Jokainen saa puhua kaksi minuuttia, jotta myös saamme sitten vastaukset panelisteilla. Ensin Marju Lauristin. Kiitokset kaikille vieraille ilman teitä olisi ollut vaikea saada hyviä tuloksia aikaan. Kiitos myös komissiolle hyvästä aktiivisesta yhteistyöstä ja myös hyvästä ehdotuksesta. Tämä ehdotushan tosiaan nyt tähtää parempaan. Tietenkin ei tämä on hyvä lähtökohta. Minä tahtoisin esittää komissiolle seuraava kysymyksen kun meillä on tällaista epävirallista tietoa eri lähteistä ja tiukemmasta versiosta, kun ajatellaan mahdollisuutta käyttää tätä yksityisyysasetuksia sellaisenaan näissä selainohjelmissa ja niin poispäin. Miksi meillä ei ole kuitenkaan sitten radikaalimpaa mm, myönteistä ratkaisua monen mielestä käytössä. Ja sitten yliopistoilta kysyisin tätä, voisiko me, voisimmeko saada tutkimuksestanne enemmän tietoa, yksityiskohtia enemmän tästä koko tutkimuksesta. Se olisi oikein mukavaa. Thank you very much, Mario. If I could just take... Kiitos, Mario. Sitten Varjo esittelet ensinnäkin, Vuoni, ole hyvä. Thank you very much for... Ensinnäkin äh, monet kiitokset kuulemisesta ja kiitokset vieraille, koska esitykset ovat erinomaisia. Tämä on hyvä alku tärkeälle keskustelulle yksityisyydestä sähköisessä viestinnässä. Me tarvitsemme tätä säätelyä. Totta kai sen täytyy olla sama sisältöinen kuin yleisin tietosuojatuksen, mutta kuten Giovanni Putarelli totesi, on selvää, että tarvitaan jokin yhteys myös eh, Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöön, mutta me en vain tiedä, minkälaisia määritelmiä ollaan tekemässä, joten kysymys on siitä, mihin suuntaan meidän täytyy viedä pohdintojamme ja miten meidän pitäisi keskustella muutoksista määritelmissä, jotka koskevat sähköistä viestintää. Toinen asia on sitten se, että Frederik Borgesius totesi sen, että todellakin on minustakin hyvä muotoilla alussa jo eh, tasapainoinen tilanne, kun tarkastelemme tulevaisuutta – emme oikein tiedä, minkälaisia uusia mahdollisuuksia tulee. Tämä delegoitu säädös, se käsittelee poikkeuksia, se voisi kenties ratkaista ongelmat, mutta voisi ehkä helpompaa kuitenkin keskustella yleisesti säädöksistä, kun meillä todella on mahdollisuus tähän ja sitten nämä kommentit, jotka liittyvät kohtaan, kohtaan 8.2, joka liittyy liittyy Wifin äh, jäljittämiseen ja näihin liittyviin muureihin. Tämä on myöskin hyvin tärkeä kysymys. Ja lopukommenttini liittyy kolmasiin osapuoliin ja siihen, minkälainen, minkälaisia tahattomia vaikutuksia tällä ehdotuksella voi olla esimerkiksi paikallisiin sanomalehtiin, joita välitetään eri verkostojen kautta sähköisesti, sillä todennäköisesti näiden pienten kustantajien mahdollisuus saada mainoksia on tulemaan rajoitettu. Se merkitsee sitten sitä, että näiden yritysmallia täytyy mei- muuttaa ja meidän täytyy tietysti sitten tietää kuluttajan tiedon maksamaan jostakin mikä nyt on sellaista, mistä emme maksa, mutta siis maksetaan painoksilla. Ja miten ratkaistaan tämä? Kiitos ja sitten ECRn ja Dalton. All the panelists. Kiitokset, kiitos kaikille panelisteille Miksi näin nopeasti, miksi näin kiireellä täytyy mennä eteenpäin, vaikka me edes tiedä tuota tietosuojapuolen tilannetta vielä ja liikenneelämä näyttää vähän panikoivan tätä. Ja sitten toiseksi, mikä on ongelma, jota yritätte ratkoa mm, siis komissiolle tätä, komissiolta tätä kysyn. Ovatko kuluttajat tulleet sanomaan, että haluaisivat käyttää Skypea ja sen sellaista, mutta eivät luota siihen? Ei kyllä kukaan vaalipiiristäni ole tällaista tullut minulle väittämään. Ja esimerkit osoittavat myös evästeiden osalta juuri tämän. Ja kuka sitten hyväksyy nämä evästeet tai jättää ne e- hyväksymättä sen, siksi, että haluaisi käyttää tuota samaa samaa tietoa. Onko tästä siis tehty jotain testejä ja arvioida. Ja tietysti verkossa jatkuvasti mainostetaan ja evästeitä tarvitaan juuri tähän ja jos näin ei ole, niin sitten ei ole enää olemassa tällaista vapaata mahdollisuutta verkossa. Ei se on liike-elämälle taas hankulaa. hankala asia. Onko komissio tutkinut tätä oikeastaan ollenkaan, kuinka paljon vapaita, vapaasti ilmaisia palveluita kuluttajat eivät sitten enää voi käyttää, jos nämä evästeet ja mainokset jäävät syrjään. Ja sitten miettiin tuota yläkerrassa olevaa esitystä. Kannattaa käydä sitä katsomaan, katsoa tämä pelimaailma. Se on suurempi kuin musiikkiverkkomaailma eh, tällä hetkellä ja erityisesti eurooppalainen varsinkin. Tulevatko nämä sovellukset sitten mukaan vaiko eivät? Miten tämä siis linkittyy nyt tähän eh, eh, ehdotukseen? Kiitokset. Jan Albrecht is, um... Kiitos ja Jan Albrecht on vihreiden varjoesittelijä. Um, I'd like to... Kiitos oikein paljon. Haluaisin esittää kysymyksen, johon haluaisin palautetta ja kyse on siitä, että jos nyt katsotaan nykyistä kehystä ja sitä, että meidän täytyy täytyy tässä säännellä kahta perusoikeutta, eli tietosuoja ja luottamuksen, yksityisyys ja luot, viestinnän luottamuksellisuus. Oletteko sitä mieltä, että meillä voisi olla alhaisemmat suojastandardit tietosuojalle tulevissa tulevassa asetuksessa kuin mitä meillä tällä hetkellä on sähköisen viestinnän yksityisyyden alalla käytössä. Ja sitten kun olette vastanneet tähän kysymykseen, niin haluaisin tietää, missä teidän mielestänne tässä ehdotuksessa on hyviä ehdotuksia yksityisyyden suojan suhteen ja mitkä ovat ne kohdat, joissa vielä pitäisi tehdä parannuksia suhteessa direktiiviin. Entä sitten nämä yleisömittaukset ja tiedonkeruu offline, kun verkkopalvelu ei ole päällä. Tätäkin varten on tiettyjä laitteita ja palveluita. Ja haluaisin myös esittää lisäkysymyksen. Tämä liittyy itse asiassa kysymykseen, joka jo esitettiin. Kun puhutaan vapaista, ilmaisista palveluista ja niitä koskevista palvelumalleista, niin jotkut yritykset perustuvat tällaisen datan käyttöön ja sen seurantaan. Vaarantaako tämä uusi ehdotus nyt tämän toiminnan, niin mitä, mitä se sitten tarkoittaa voimassa olevan säädöskehyksen näkökulmasta? Millä tavalla nykyinen säädöskehys kehys liittyy tai on sidoksissa tähän nykyiseen palvelumalliin toimintaan, tiedon, sellaisiin palvelumalleihin, jotka siis perustuvat tiedon keruuhun ja tiedon välitykseen. Kiitos. Kiitos Jan. Tässä tuli hyvin paljon jo tärkeitä kysymyksiä ja haluan, että on myös aikaa vastata, olet viimeinen. First of all, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että ei ole olemassa mitään ilmaisia palveluita. Joko maksan rahalla tai maksan yksityisyydellä, Niin enkä minä pidä hyvänä sitä, että joku saa sitten laisuuden tarttua yksityisyyteen, joten minä mieluummin maksaisin rahalla. Sitten haluaisin jättää kysymyksen herra Buttarellille, koska olen varma siitä, tunteeko hän se, että täällä on luomassa Europolin verkkosivua, ja avasin sen tämän kokouksen alussa. Ja sivun alaosassa on viittaus siihen, että teemme työtä evästeitä käyttäen. No, sopiiko tämä teille? Toinen on näistä vaihtoehdoista on ei, mutta nämä on lisätietoa. Painonappia en halua hyväksyä näitä evästeitä, haluan tietoja. Minusta tämä tieto joita saivat, eivät ole. Kun mikä riitöiti, jätin kaiken sikseen. Poistin tämän sivun siitä seurannasta ja hetken kuluttavasti sivun uudestaan. Ja yllättäen minä pääsin Europolin sivulle, mutta ilman tätä viitettä siitä, että nyt käytetään nevästeitä. Kysymykseni kuuluu, onko niin, että tuo viite, e, jossa kerrottiin tuota tietoa, että kun olin lukenut sen, niin sitten minulla sitten vain saan tuo nevästeen, vai tulkitaanko sitä, että ei, en hyväksytä, mutta sitten huolimatta saan kuitenkin katsoa tuota sivua. Jos voisitte vastata kysymykseen, siitä voisi olla apua. You'd be a good one. Okay. Joo, kyllä olisi. No niin. Kiitos näistä erinomaisista kysymyksistä kollegoille. Ja ensin vastausvuoro olisi Panu. Ehkä semmoinen kolme ja puoli neljä minuuttia. And I will mix the niin, aika su- samaan suuntaan kysymykset kulkivat. Dalton kysyi käyvätkö kuluttajat pakeillamme sanomassa, että eivät käytä tiettyjä palveluita. Varmaankin nyt tässä esittelyissä, jotka tulevat sitten kuluttajien puolelta, niin tämä näkyy, kun kuluttajien tieto, tietoisuus on levinnyt. Emme tietysti yritä estää eri liiketoimintamalleja toimimasta, mutta me pyrimme saamaan kuluttajille mahdollisuuden tehdä valinnan siitä, mitä ne, he haluavat tehdä. Ja meillä onkin tästä tutkintoa, tutkimusta 92 prosenttia, jos en ole väärässä, niin kansalaisista ovat huolissaan tietojensa luottamuksellisuudesta. Eli ihmiset kyllä käyttävät näitä sähköisiä palveluita, mutta haluaisivat kuitenkin sitten tietää tarkkaan, mitä heidän tiedoillensa tapahtuu. Eli näin me haluamme tarjota sen suojan, jotta perusoikeusasiakirja myös sähköisessä viestinnässä tarjoaa myös samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun sain kirjeen, tai sai kirjeen postiin, postin kautta ja nyt sitten sähköisesti. Ja Lauri Senille, Lauristinille ehdotuksessamme me pyrimme tarjoamaan kansalaisille vaihtoehtoja valinnanvaraa Tämä tietysti on peräisin tietosuoja-asetuksesta ja myös direktiivistä sähköisiltä sisämarkkinoilta ja siellä on selvät rajat tässä sähköisten sisämarkkinoiden strategiassa siitä, että ihmisille tarjottaisiin parempia mahdollisuuksia valita ja myös sitten suojata itseään ja valita sitten erilaisen teknologian ja liiketoimintamallien välillä. Eli näin tarjoamme vaihtoehtoa ja näin joku ohjelmisto ei esimerkiksi toimi ennen kuin tuon valinnan on sitten tehnyt. Ja vähintään kuluttajat voivat siis valita ja valinnantansa pohjalta sitten siirtyä eteenpäin ei tässä tietenkään päätetä sitä, pitäisikö liike-elämässä sen, se hyväksyä tai ei. Siellä voi sitten te, tehdä omat päätöksensä ja päättää olla tarjoamatta ö, sitten palvelua sellaiselle henkilölle, joka ei halua tietojaankaan välittää. Eli tällaisen ehdotuksen me olemme nyt tehneet tähän mennessä. Sama koskee sitten mainontaa. Mainontaahan ehdotuksessa ei siis kielletä eikä sitä nyt pitäisi myöskään käsittää väärin. Emme me siis halua tässä kahlita eri liiketoimielämän tapoja. Ja tällaisia mallithan ovat jo monellakin tavalla olemassa. Ja meillä on olemassa myös toinen ehdotus, jonka komissio on tehnyt kuluttajan suojasta ja me haluamme taata myös kuluttajan suojan silloin, kun tieto annetaan vastikkeeksi tietyistä palveluista ja tietystä verkkosisällöstä. Eli tämä on se meidän tausta-ajatuksemme, kun on olemassa tietojen vaihtoon välittyvä, tietovastineeseen välittyvä, liittyvä palvelu. Eli on, on hyvin kiinnostavaa äh, kuulla äsken tuo, tuosta äh, mobiiliviestintäkongressissa siitä, minkälaisia järjestelmiä on olemassa ja näin voidaan palkita niitä kuluttajia, jotka päättävät tietonsa luovuttaa ja näin avoimesti sitten ähm, saa tietää, mitkä tiedot on luovuttanut ja mitä saa siitä vastineekseen. Tämä kehittyy koko ajan tämä ala ja siksi meidän täytyy miettiä näitä eri vaihtoehtoja, joihin Lauritsin juuri äsken viittasi myös. Eli meidän täytyy sitten eh, täällä kehittymissä liiketoiminnan malleissa saada niille sitten jonkinlaiset säännöt myös. Kiitos. Kiitos ja sitten Giovanni. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Vähän minä, kun tämä työryhmä teki lopullisen version tästä Minusta asetustarkoitus oli siirtyä kohti analogisesta digitaalisiin palveluihin ja määritelmät olivat sellaisia, että ne koskivat televiestinnän palveluita. Muutama kuukautta myöhemmin tuli ensimmäinen direktiivi voimaan, jota katsoimme heti, jos voidaanko sitä soveltaa internetissä tai voidaanko sitä soveltaa tiettyihin palveluihin internetissä tai, tai LAN-verkostoihin, joten aloitimme tämän äh, tulkinnan ja sitten siirrymme television sektorilla tulee sen, äh, joka koski julkisen palvelun verkkoja. Meiltä kysyttiin mutta arvitaanko, mitä yhdistön työryhmä alkoi nähdä heti ongelmia siinä. Onko tämä sellainen, että se voi ottaa huomioon nämä sosiaaliset äh, Meillä on ollut äh, tuomioistuinten terveellisiin palveluihin, mutta nyt on äh, katsottava yleisötasauksen kautta myötä miten voidaan suojella näitä yksityisliittyviä kysymyksiä, että pitää katsoa, miten voidaan tarjota tätä suojaa sähköisyydestä alueella, koska palvelujen palvelijat ovat näistä määritelmistä tietoisia. Minä en ole varma, toimme selvittämään huolenaiheemme lausunnossa, että kaikki nämä merkitämät koskevat niihin tavoitteisiin, jotka liittyvät perusoikeuksiin. Voidaan kenties olla ainakaan erityisiä määritelmiä. Tämä on sellainen toimi, joka pitää tehdä tapaustapaukselta. Tiedän twiittauksesta, joka tuli 20 sitten, että on johtopäätös todella foorumilla, jossa mennään aivan päinvastaisen suuntaan. Minä pidän hyvänä sitä, että laajennetaan tämän eh, yksityisyyttä se viestinnässä, että siinä laajennetaan tämä vaikutusala tähän suuntaan, mutta vasta, vastainen reaktio tuli sitten heti. Eli meidän pitää nyt pohtia sitä 25. toukokuuta 2018 mennessä asiaa, koska silloin nykyinen sähköisen viestinnän yksityisyyttä koskeva direktiivi edelleen pysyy voimassa, eikä se vastaa yleistä tietosuoja-asetusta. Joten meidän tukisin todellakin aikataulua, jonka esittelijä on julkaissut, ja minä toivon selkeyttä palvelujen tarjoajille, ei pelkästään perusoikeuksien suojelemisen kannalta. Tämä on asia, joka koskee kaikkia toimijoita. Täytyy miettiä tarvetta sallia valvontaa jotta valvojat voivat työskennellä eh, tuossa vaiheessa eteenpäin. Sitten huolenaiheita aiheuttavat syntyvät alueet. Herra Albrecht. Voimme jatkaa neljältä alueelta, jotka on määritelty työryhmässä 29. Ne on eh, mainittu yhteenvedossa. Tämä liittyy kollegani kommenttiin, joka liittyy näiden päätelaitteiden jäljittämisessä ennen kaikkea, mitä tulee nimenomaan lähiverkkojäljittämiseen ja mm, kysymys myöskin metadatasta, sen jäljittämisestä, onko se sallittua. Meidän täytyy katsoa, että annetaan suostumus kaikilta lähettäjiltä ja vastaanottajilta, loppukäyttäjiltä siis, mitä tulee sitten jäljittämiseen. 29 artiklan työryhmä on sitä mieltä, että tarvitaan selkeä kielto näistä jäljittämismuureista, niitä jäljittämistä estävistä muureista. Ja tämä liittyy tähän oletusarvoisen yksityisyyden suojaan. Jos meillä on jokin tarve määritellä tällainen asia niin, että se on oletusarvo, niin tämä, tämä liittyy todella sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen. Sitten Europoliin, Rova Zippel. Minä olen ensimmäisestä toukokuuta lähtien vastuussa tietosuojasta, mutta me olemme olleet tekemisissä Europolin kanssa. Voin vakuuttaa teille, että me tulemme panemaan voimaan nyky voimassa olevia sääntöjä, joita on määritelty, jotka koskevat kaikkia Euroopan toimielimiä, ja näitä evästeitä käyttävät kaikki mukaan luettuna suuremmat toimielimet, niin kuin tässä talon rakennuksessa toimiva toimielin, jos etsitään esimerkkiä, voi tarkastella meidän juuri uudistettua verkkosivuamme viime viikolta, ja siellä on viittaus lisätietoon, jossa voi jättää tämän käyttämättä ja ymmärtää, mitä seurauksia sillä on. Kaikki Olen sanonut palvelut, niissä ei tapahdu jäljittämistä, mutta jotkin evästeet ovat tärkeitä tietyille palveluille, niiden tarjoamista riippuen tietysti sitä, miten syvälle ollaan menossa. Jos haluatte ymmärtää politiikan kokonaisuudessaan, 7. marraskuun viime vuonna julkaistiin suuntaviivat kaikille toimielimille ja elimille, joka on ohjausta, jota tulemme rohkaisemaan. Olemme saaneet joitakin suuntaa antavia vihjeitä vinkkejä Europolilta, mutta odotan yhteisen valvontaelimen kommentteja joka tapauksessa. Tämä on sellainen alue, jolla tarvitaan lisää selvyyttä ja käyttäjien kunnioittamista. Thank you, Giovanni. Um, Kiitos, Giovanni. Teille oli kysymys. Haluaisitteko vastata siihen lyhyesti, kun äsken ette vastannut? said, where... Niin kuten Albrecht jo sanoi, niin tämä nykydirektiivi ja ehdotus, missä ne erot piilevät, seuraavat selkeät kyllä ovat olemassa. Eli me emme puhu enää direktiivistä, vaan meillä on yksi järjestelmä kaikkialla asetuksena ja sitten toiseksi perustavanlaatuisesti keskustelun kohteena merkittävä asia tietysti on se, että tässä katamme myös sen, mitä nykytekstillä ei kateta. Ja sitten tuo täytäntöönpanon puoli, se on hyvin merkittävä asia, kun meillä on viittaus samaan tietosuojaan viranomaiseen. Jäsenvaltioilla on neljä tai enemmänkin viranomaista vastaamassa täytäntöönpanosta ja näin silloin täytäntöönpano hajoaa kun toimivalta on jäsenvaltioissa ongelma ja siksi me ajattelimme, että meillä olisi yksi piste tietosuojalle. Ja näin tässä on ihan selvät syyt tähän siitä, minkälaisia vastauksia, mihin vastauksiin pyrimme. Kiitos ja sitten Borgesius. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikista kysymyksistä. Poimme nyt kirsikat kakusta. Ensinnäkin on paljon palveluita, joita voidaan käyttää ei ilmaiseksi, mutta niin, että vastineeksi annetaan jotain muuta kuin rahaa. Erityisesti tätä perustetta tulee varmasti kuulumaan paljon tulevien kahden puolen vuoden aikana. Eli meillä on ollut ähm, kaupallinen radio jo hyvin kauan ja puhutaan paljon nyt siitä, että voidaanko mainoksia välittää näissä. Ja meillä on nyt evästeet ja sitten meillä on myös maksujärjestelmä, jos ihmisiä, ja tätä varten ihmisiä on ehkä seurattava verkossa ja varmaankin ihmiset kyllä tulevat kyselemään tästä. Monet ihmiset ehkä kannattavat tätä seurantaa, koska sitten se on, palvelu on ehkä parempi, mutta ihmisten pitäisi voida valita. Ja jos ihmiset saavat valita, he valitsevat kohdennetun mainonnan. valvonnan ja jäljittämisen rajoittamista kannattavat eivät puhu juurikaan mainonnasta ja rahoituksesta. Ja sitten edustaja Albrecht puhui näistä yleisömittauksista. Hän varmaankin viittaa vaatimukseen, jonka mukaan evästeiden käytölle on annettava suostumus siitä, kun kirjautuu johonkin palveluun tai käyttää jotakin ähm, korttia tai tekee jotain ostoksia. Juuri verkon käyttäjien määrän mittaaminen on ala, jossa on jonkin verran käyttäjäystävällisiä evästeitä. Ehkä voitaisiin ottaa poikkeuksia. Tätä voitaisiin kyllä säännellä vähän teknologiaa neutraalimminkin. Tätä tietoa ei kuitenkaan pitäisi käyttää muihin tarkoituksiin. Eli tiivistettynä minä tuen vaatimusta, jonka mukaan täytyy antaa suostumus, mutta sitä sääntelykehyksen pitäisi sitä varten olla parempi. Sitten tämä offline-tiedon keruu, että tietokoneet voivat kuunnella tai tarkkailla olohuoneen tapahtumia, kun katsoo televisiota tai jotain. Esimerkiksi verkkoostokset tai muut tämmöiset palvelut. Eh, tämä ei varmaankaan ole mukana nyt tässä asetusehdotuksessa. Minun täytyy varmaankin nyt pohtiskella tätä, mutta luottamuksellisuus ja oikeus yksityisyyteen ovat asioita, että jokaisellahan pitäisi olla oikeus eh, yksityisyyteen omassa kodissaan, niin pitäisi varmaan ottaa tämä jotenkin mukaan siitä, ettei kukaan voi seurata, minkälaisia elokuvia vaikkapa kotonaan katsoo. Sitten Lauristinille. Tämä tutkimus kyllä julkaistaan. Työstän sitä pitkät päivät. Varmaankin näette nämä mustat silmäpussini. Mutta kyllä se sieltä sitten valmistuu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tämä oli todella erinomainen paneeli, mutta nyt aikamme on loppu tämän ensimmäisen osion osalta. Kiitän Spinoa, eh, Giovannia ja Frederikkiä ja kiitän myös hienoista kysymyksistä. Nyt menemme toiseen osioon ja pyytäisinkin seuraavan osion panelisteja tänne puhujia tänne eteen. Seuraavaksi käsittelemme oikeudellista johdonmukaisuutta muiden oikeudellisten välineiden kanssa sekä tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Eli meillä on siis kaksi tärkeää asiaa, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Ensimmäinen oikeudellinen johdonmukaisuus muiden oikeudellisten välineiden kanssa ja toiseksi tasapuoliset toimintaedellytykset. Esittelijä näyttäisi olevan lähdössä, mutta kyllähän varmaankin tulee paikalle. Meillä on täällä telekom-alan edustaja, mainostajien edustaja, ja olette varmaan havainneet, että täällä on neljä puhujaa, neljä panelistia. Ja kun kaikki ovat saapuneet, niin pyydän kaikkia panelisteja tekemään kaikkensa, jotta he pitäytyisivät annetussa puheajassa. No niin. Ensimmäinen puhujamme Antonia Markos. Hän on vanhempi asiantuntija telefonikalta Espanjasta. Ja hän kertoi joitakin telekom-sektorin kantoja. Teillä on seitsemän minuuttia. thank you. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä kutsusta puhumaan näistä uusista innovaatioista. yritykset ovat aina olleet mukana tästä yksityisyyskeskustelussa ja me olemme sitoutuneet tähän ja tämä on osa liiketoimintaamme. Me aktiivisesti osallistumme parhaiden käytänteiden vaihtoon esimerkkinä kansallisista toimista kansallisten viranomaisten ja akateemisen maailman välillä löytämään tällaista tasapainoa näissä yksityisyyskysymyksissä ja me käytämme myös yhteiskuntamme sosiaalista kehitystä tässä pohjana. Me osallistumme tässä massatiedon keräjien, valvojien ja käyttäjien yhteistyöhön ja me olemme esittäneet välineitä yksityisyyden suojaksi sekä yksityjen, yksityisten henkilöiden suojaan ja me olemme tarjonneet välineitä eri tarkoituksiin, eri prosessointiin ja eri tietojen käyttötarkoituksiin ja eri yksityisyyden suojatarpeisiin. Me pohjaamme tämän riskiarviointiin, me puhumme yksityisyyden suojasta ja, nämä, ja me tahdoamme tarjota tietojen prosessointiin mahdollisuuden, mutta kuitenkin suojata perusoikeuden yksityisyyteen. Ja me ymmärrämme, että yksityisyyden sääntöjen täytyy myös toimia massatiedon käsittelyssä. Me tarvitsemme myös johdonmukaisuutta tietosuojaa asetukseen mutta emme saa estää uusia innovatiivisia keksintöjä ja tiedon käyttömahdollisuuksia. Meidän täytyy huomata, että nykyisessä modernissa maailmassa suurin osa tiedosta välitetään eri innovointikeinojen kautta, ja minä haluaisin ta, juuri kiinnittää huomiota tuohon tasapu- noihin tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, joita tosiaan tarvitsemme tietoa käsitellään eri lailla, jos sitä käsitellään eri tavalla tietosuojapuolella kuin yksityisyyskysymyksissä massadataa käsitellessämme, niin voimme ajautua hämmennykseen. Tietoa voidaan käyttää eri konteksteissa. kun puhutaan erilaisista viestinnän ID-tunnuksista ja niin poispäin. Ja kun tieto sitten päätyy toiseen päähän tiedonvälityskanavaa, niin sitä on sitten saatettu käyttää sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät kuulu tuohon tietosuojavaltuutuksen piiriin. Ja tästä seuraa erilaisia seurauksia. Sama saattaa käydä myös monimutkaisissa ekojärjestelmissä, vaikkapa kun kyse on autojen vuokrausjärjestelmistä ja näin sitten tuossa arvoketjussa välitetään osallistujien tietoja. Jos ajattelemme tuota suostumusta, se on tietysti merkittävä, mutta vähän kyseenalainen nykyisellään. Meidän täytyy taata se, että eri keinoin ei häiritä yksityisyyden suojaa. Ja nyt tuossa 29 työryhmässä on puhuttu direktiivistä ja asetuksesta siitä, että suostumuskenttä saataisiin selvemmäksi ja myös heillä olisi, kuluttajilla olisi aina oikeus yksityisyyden suojaan eri suostumusjärjestelyin. tässä täytyy myös olla järkevät valvontajärjestelmät, erityisesti kun ajattelemme vaikkapa pseudonymien käyttöä ja massadatan arviointia. Me haluamme paremmat yksityiset ja julkiset palvelut parlamentin päätöslauselma perusoikeuksista, joka liittyy massatietoon, osoittaa, miten merkittävä tämä asia on. Ja siinä on tuo johdantoosan kappale 17, jossa puhutaan massatiedon analysoinnista, joka voisi hyödyttää julkisia viranomaisia ja julkisia liikennepalveluntarjoajia esimerkiksi. Ja näin sitten uudella teknologialla tätä tietoa voitaisiin käyttää hyväksi ja massadata ja metadata voi tarjota liike-elämää, kulttuurielämää ja yhteiskunnallista elämää hätätapauksissa, koulutustilanteissa, liikenteessä, mainoksissa, ähm, bisnesmallien äh, kehittämisessä ja niin poispäin. Mutta sitten tähän liittyy myös kyberturvallisuus massatiedon prosessointi on verkon turvallisuuden kannalta merkittävää, mutta myös eri palvelujen turvaamisen kannalta. Tämä liittyy direktiiviin, jossa palveluntarjoajia täytyisi rohkaista tekemään yhteistyötä eri yhteistyömekanismien kautta. Ja tämä yhteistyö tarkoittaa sitä, että maassa dataa voidaan valvoa järkevästi ja voidaan sitten myös estää sähköisen viestinnän väärinkäyttö ja myös kolmansien osapuolten häiritsevää toimintaa. Tilastoissa, tilastoihin voidaan myös käyttää tuota massadataa. Ja tämä voi olla yksi merkittävästä eurooppalaisesta kilpailukyvyn muodosta kun voidaan löytää erilaisia korrelaatioita ja arvoketjuja ja sen sellaisia. miettiessä täytyy myös sitten kiinnittää huomiota tulevaan teknologiseen kehitykseen ja yhteiskunnan kehitykseen. Tämä on tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 mainittu ja siellä puhutaan prosessoinnista, tiedon prosessoinnista ja välineistä ja tekniikoista ja eri odotuksista ja valvonnan muodoista ja yksityisyyskysymyksistä myös ja loppukäyttäjän oikeudesta yksityisyyteen. Ja lopuksi massa tieto, tiedon vaikutus yksityisyyteen on otettava huomioon juuri kaikissa näissä yksityisyyteen liittyvissä asetuksissa. Um, Kiitos tästä. Ja nyt sitten mainos- ja kustannusalalta edustaja Grünthal, Koittakaa pysyä tuossa seitsemässä minuutissa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kutsusta. Minulle on ilo olla täällä tänään iltapäivällä. Aloitan muutamalla sanalla äh, Shipsteadista. Me olemme yksi johtavista media-alan yrityksistä Euroopassa. Meillä on äh, olemme online mainon, että me olemme ykkösiä Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja myös tietysti Ruotsissa. Meidän liiketoimintamme kulmakivi on uutismediat. Meillä on lukuisia uutissivuja Ruotsissa, muun muassa Aftonbladet. Erotettu säädös on hyvin tärkeä parannus. Se vaikuttaa siihen, mitä voimme tarjota omille kuluttajille. Se vaikuttaa siihen, miten eurooppalaiset yritykset pystyvät kilpailemaan maailmanlaajuisten toiminnan kanssa. Ja viime kädessä kysymys on demokratiasta. Ehdotus voi vaikuttaa vapaaseen riippumattomaan eurooppalaiseen lehdistöön voimakkaasti. Vai muutama vuosi sitten meidän pääkilpailijamme olivat muut paikalliset medialan yritykset. Tuo tilanne on muuttunut dramaattisesti viime vuosina. Me olemme kohtaamassa kasvavaa valtavaa kilpailua suurten maailmanlaisen toimijoiden taholta. Nyt on ratkaisevan tärkeää saada aikaan säännöt, jotka varmistavat yhtenäiset toimintamahdollisuudet. Jotakin, mitä tällä hetkellä ei ole. Meidän alallamme tunnetaan monia malleja, paywall, vapaa, eh, maksettava sisältö, vapaa ilman sisältö, johon liittyy mainontaa – me, me, me olemme todenneet, että kuluttajilla ovat valmiita hyväksymään mainoksia, ainakin mainoksia, jotka ovat relevantteja, eivätkä ärsytä. Digitaaliset tulot ulosalaisille kustantamoille, niistä vain 20 prosenttia syntyy käyttäjien maksuista, 80 prosenttia syntyy mainoksista. Tämä osoittaa sen, että että erilaiset järjestelmät, joita on eurooppalaisella vapaallisella, ovat riippuvaisia siitä, miten tehokkaasti voidaan saada mainontaa, mainonnan, mainontaa myyjille. Suuri osa mainontakaupasta, mainon tulosta tällä kevenee maailmalliselle toimijoille. on 60 prosenttia digitaalisesta mainonnasta kohdistunut Facebookin ja Googleen, jotka ovat vahvistamassa asemia markkinoilla ja erässä muissa eurooppalaisissa maissa on vielä huonompi. Tämä on hyvin läheisesti yhteydessä siihen, miten tieto on saatavilla. Mainonta, jota, joka on tieton, tiedon pohjalta toimivaan huomattavasti tärkeämpää, sillä totta kai relevantti mainonta on tärkeämpää niin kuluttajalle kuin maino, mainostajalle. Mitä on tärkeää pitää mielessä on se, että maailmanlaajuiset toimijat ovat paremmassa asemassa täyttää ehdotetut säännöt. Kustantajat sen sijaan ovat riippuvaisia siitä, että ne tekevät työtä kolmansien tahojen kanssa mainoksien aikaansaamiseksi. Nämä kolmannet tahot voivat olla media, välittäjät, kuten Sakam tai, tai sitten Opnexus tai AdTech, tai verkostoja tai kritioon taltaiset markkinoiden, markkinoitsijat. Maailmalliset toimijat voivat tehdä paljon yhdessä paikassa omassa yrityksen sisällä, eikä ne käytä kolmatta tahoa apunaan tässä prosessissa. Ehdotus rajoittaa kolmansien tahojen myyjien käyttöä. Me olemme voineet havaita, että tämä ehdotus voimakkaasti suosii suuria maailmanlaajuisia toimijoita. Jotta voimme kilpailla maailmanlaajuisen toimijoiden kanssa ja tätä kautta varmistaa riippumattoman eurooppalaisen lehdistön – ja myöskin, että voimme puuttua valheellisiin uutisiin tehokkaasti. Tarvitsemme tietoa, dataa kuluttajista, jotka käyttävät meidän palveluita. Meidän täytyy oppia heidän käyttäytymisestään, intresseistään, siitä mitä he haluavat. Vain tuolla tiedolla voimme antaa personalisoitua relevanttia sisältöä ja tuotteita. Meidän täytyy myös varmistaa, että mainokset ovat yhtä relevant, niin relevantteja kuin mahdollista, että ne osoitetaan oikeassa vaiheessa kuluttajille oikeana hetkenä. Sanoakseni sieltä selvästi, tieto on tärkeää mainonnassa, mutta tieto on elintärkeää myös tuotekehittelyllemme, jotta voimme antaa hen- personalisoituja kokemuksia silloin, kun kuluttaja on online. Me olemme nyt työskennellyt foorumin kanssa, jossa tämä personalisointi on yksi sen avainpiirteistä. Jos kuluttajat eivät luota meihin, he eivät salli meidän saavan ja käyttävän tietojaan. Siksi meidän on yksinkertaisesti tehtävä se, että varmistamme sen, että kuluttajat luottavat meihin, koska me tarvitsemme tietoa. Siksi me voimakkaasti keskitymme yksityisyyteen ja innovaatioihin – me pyrimme parantamaan seurattavuutta, ilmoittamaan selkeästi sen, miten ja miksi ja miten, mihin käytämme tietoa ja miksi me keräämme sitä. Ja tämä täytyy liittyä meidän palveluihimme. Ei ole mahdollista, että kuluttajat ymmärtävät asian silloin, kun he lataavat tietoa. Tämä on hyvin tärkeää, tämä on mutkikasta. Meillä ei voi olla perustavanlaatuista oletusta, että kuluttajat ymmärtävät asian ja pystyvät aktiivisesti tekemään valintoja. Tärkeää on, että kuluttajat pystyvät tekemään valintoja tehokkaasti ja ymmärtävät, miten tietoa käytetään. Shipstead-yrityksessä me olemme luomassa sen yksityisyysvälineen, joka helpottaa tätä. Se on nyt nähtävissä tuolla näytössä. Tämä on investointi, jolla pyritään varmistamaan sen, että me ansaitsemme kuluttajien luottamuksen ja me uskomme, että tästä tulee loistava väline kuluttajille. Yhteenvetona. Minusta ratkaisu ole se, että on tällainen opt-in. Tämä on mutkikas alue. Ei voi olla perustavaa oletusta, että kuluttajat ymmärtävät ja aktiivisesti pystyvät ottamaan kantaa tällaisen valinnan tekemiseen. Enkä myöskään usko, että tämän pitäisi tapahtua äh, verkkoselaimen kautta. Se tekee selaimista niitä, jotka ovat portinvartijoita internettiin, mikä ei ole kuluttajien edun mukaista. Eikä pidä unohtaa, että monet näistä ovat kilpailijoitamme. Google, Chrome, Apple ja Safari ovat, nämä ovat siis verkkosalaimia. Ja ei pidä pyrkiä siihen, että vain vahvistettaisiin kuluttajia, edistettäisiin kuluttajien voimistumista. Meidän pitää saada joustavia sääntöjä, jotka mahdollistavat yhteiset yhtenäiset mahdollisuudet ja myöskin edistävät innovaatioita yksityisyyden alueella. Um, Kiitos. Seuraava puhuja on uh, Fanny Hidvegi ja hän edustaa Access Now kansalaisjärjestöä, joka käsittelee kuluttajien digitaalisia oikeuksia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen Fanny Hidvegi ja vastaan Euroopan toiminnoista Access Nowssa. Sehän on tällainen äh, kansalaisyhteiskunnan kansalaisjärjestö, joka toimii Brysselissä. Ja me puolustamme ja laajennamme digitaalisia oikeuksia kaikkialla maailmassa. Olen iloinen, että olen päässyt puhumaan tästä asetusehdotuksesta tänään. Tämän istunnon otsikko on oikeudellinen johdonmukaisuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Ja tässä pitäisi täyttää perusoikeuskirjan tavoitteet ja myöskin eh, johdon, tasa, johdonmukaisuus kaikkien säädösvälineiden kanssa ja pitäisi myös varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset mahdollisimman hyvin eikä mahdollisimman huonosti. Me olemme tyytyväisiä tähän komission ponnistukseen kyseisen ehdotuksen parissa. Ja tässä uudessa asetuksessa pitäisi säilyttää yleisen tietosuoja-asetuksen suojan taso, mutta lisäksi pitäisi jopa parantaa tai lisät, laajentaa suojaa yksityisyyteen. Oli hienoa tulla ja kuulla, millaisia kantoja eri alojen edustajat tänään esittävät. Usein on kaksi vastakkaista väitettä, joko halutaan kumota tämä tai vesittää nämä säännöt. Ja molemmat puhuvat siitä, että yleinen tietosuoja-asetus on vastaus kaikkeen, ja se on hieno, vaikkakin ne aikaisemmin ovat sitä suunnilleen vastustaneet. Ja toiset taas sanovat, että yleinen tietosuoja-asetus on jo suuri taakka, eikä mitään lisäsääntöjä enää kestettäisi. Olen näiden kantojen kanssa eri mieltä. Nyt tässä pitää parantaa viestinnän luontavuksellisuutta, se ei anna riittävää suojaa muun mm. muassa seurantaa vastaan. Toiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä ei voida pitää taakkana. Kyse on tällaisesta oikeudellisesta velvoitteesta ja monesti tähän liittyy tietty hinta, jos aletaan kerätä rahaa ihmisten henkilötiedoista. Jotta tämä olisi tietosuoja-asetuksen kanssa oikeudellisesti johdonmukainen, täytyy ottaa seuraavat asiat. Ensinnäkin sisäänrakennettu ja oletusarvoinen yksityisyyden suoja on varmistettava. Se täytyy olla sitova sekä laite- että ohjelmistovalmistajille. Samantasoinen suoja on myös varmistettava sekä sisällölle että metadatalla. Ja erityisesti pitää selventää sitä, mikä on arkaluonteista metadataa. Kolmanneksi tässä pit- tietoja pitää suojella sekä niiden siirron että tallentamisen yhteydessä. Ja neljänneksi pitää tulkita hyvin tiukasti kaikkia poikkeuksia siihen, miten tietojen käsittely on kielletty tai suostumusvaatimusta toteutetaan Ja lisäksi jäsenvaltioilla ei pidä olla mahdollisuutta poiketa tästä säännöstä. Johdonmukaisuus yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa on varmistettava, jotta toimintaedellytykset ovat tasavertaiset. Ja pitää myös hieman tarkentaa tätä, mitä tarkoittaa tämä level playing field. Sitä usein liikaa käytetään. Me tarvitsemme uutta lähestymistapaa ja se täytyy johtaa nimenomaan käyttäjien, kuluttajien suojan nostamiseen. Avoimuus, tiedon puute ja tämmöiset seikat on otettava huomioon. Access Now tukee tämän asetuksen soveltamisalaa sitä, että sitä pitää laajentaa kaikkiin mahdollisiin viestintäpalveluihin riippumatta niiden käyttämästä infrastruktuurista. Ihmisiä ei kiinnosta, minkälaisia termejä Brysselissä käytetään, vaan lähinnä kiinnostaa se, ovatko heidän tietonsa suojassa ja kunnioitetaanko heidän yksityisyyttään pitää varmistaa samanlainen suojan taso riippumatta siitä, minkälaista viestintäpalvelua käytetään. Tämä tavoite ei vielä toteudu tässä ehdotuksessa. Täytyy määritellä tietyt säännöt, mutta ei erillisessä säädösvälineessä. Jos kaikki määritelmät tulisivat tuosta sähköisen viestinnän säännöstöstä, niin se olisi haitallista muun muassa sidosryhmien kannalta ja oikeusvarmuuden kannalta. Sitten määritelmien lisäksi myös sisältöä täytyy selventää ja sen on oltava osallistavampaa. Viime aikoina on saatu opetuksia siitä, miten Yhdysvalloissa näitä asioita on käytetty. Ja 92 prosenttia kansalaisista puhuivat tai olivat sitä mieltä, että heidän viestintä täytyisi, viestinnän luottamuksellisuus pitäisi varmistaa. Tämä tuli selville joulukuun 2016 barometrissä. Ja siksi tässä pitää nyt parantaa viestinnän luottamuksellisuuden tasoa ja myös vastustaa tiettyä seurantaa ja jäljittämistä, jotta tietosuoja-asetuksen suojan tason nähden tämä turvallisuus on parempi. Ja tämä kaikki onnistuu vain, jos digitaaliset yhtenäismarkkinat onnistuvat vain, jos Euroopan kuluttajat edelleen luottavat. Monet kiitokset ja viimeinen puhuja tässä vaiheessa on professori Landenberg, joka on Deutsche Telekomin edustaja Frankfurtin Goethe-yliopistossa opitolin haltija, jossa käsittelee turvallisuutta verkossa, joten olette hyvin perehtyneet asioihin ja teillä on puheenvuoro. Mr. Chairman. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset tästä kutsusta kuulemistilaisuuteen. Minä tahtoisin nyt käydä näitä kuvia läpi. Minä olen tietysti keskustellut näiden eri järjestöjen kanssa. Tässä on luettelo monista ja tässä sitten vielä tietysti myös oman kantani esitän. Tässä kuvassa nyt näkyy yleiskäsitys siitä, mistä aion puhua, eli siitä, mitä tarkoittaa tuo sähköinen äh, viestintä ja mitä paradoksia siihen liittyy ja miten, minkälaista suojaa siellä tarvitaan ja sitten taas OTT-markkinat ja yhteinäiset öö, äh, pelisäännöt ja tässä puhutaan myös Wifistä ja Bluetooth-seurannasta ja sitten yksityisyyden asetuksista. Ja minä tarkoitan nyt tällä paradoksaalisuudella sitä, että on selvää, että sähköisessä viestinnässä me tarvitsemme suojaa, koska me tarvitsemme yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Tämä ei liity pelkästään markkinoihin. Usein tätä suojatonta yhteyttä tarjotaan ilmaiseksi. Sitten tässä usein katetaan ainoastaan tietty markkinasegmentti ja näin yhtenäisiä pelisääntöjä ei ole. Ja meidän sitten täytyy myös katsoa tätä OTT-viestintäpalveluita myös. Ja tässä seuraavassa kuvassa jo näkyykin sitten se, miksi me tarvitsemme viestinnän suojaa ja kuten tässä on jo sanottu, niin kyse ei ole pelkästään yksittäisten henkilöiden suojaamisesta, vaan myös demokratian perusperiaatteista. Ja meidän täytyy mennä siis pidemmälle kuin nykyinen tietosuoja-asetus. Ja nyt mitä sitten tapahtuu markkinoilla, kun ajattelemme viestintäpalveluita? Usein olivat laadukkaita aikaisemmin ja niin järkevään hintaan niitä tarjottiin. Nyt sitten OTT-puolelta saa ilmaista viestintäpalvelua ikään kuin. Siellä on sitten tietojen vaihtoon jo muutamat esimerkit tässä mainittu ja hinnat näin laskevat ja myös luottamus ja laatu laskee. Ihmiset eivät usko näihin tuotteisiin välineisiin, eivätkä luota niihin enää, eikä tietoa suojata oikealla tavalla ja se haittaa sitten jo kansanvaltaakin. Ja asetuksessa katsotaan juuri tämä maksusta huolimatta. Ja sitten siinä puhutaan myös näistä lisätekijöistä, lisäpalveluista, jotta nämä suurempi osa tekijöitä saataisiin tämän sovellusalan piiriin. Nopsasti tässä nyt sitten katsomme tätä OTT-markkinapuolta vähän sit sitten saatte tämän myös itse käsiinne myöhemmin, jos ette nyt näe tätä tarkkaan, mutta kuitenkin kyse on suuresta määrästä rekisteröityjä käyttäjiä, jotka sitten luovat itselleen profiilin. He ovat käyttäjiä, erilaisia resursseja, eivät välttämättä asiakkaita sen enempää ja palaan tähän kohta. Ja sitten jos ajattelemme sovellusta, niin näitä, sitä ei ole selvästi määritelty, jos ajatellaan Facebookia, joka sitten ja sitten jos ajatellaan omaa tällaista koti digitalouden hallinnointijärjestelmää, niin sekin saattaa sitten kuulua Googleen. Ja kuka tämän tiedon sitten omistaa? Eli tällaisessa tilanteessa ollaan ja nyt sitten meidän täytyy perustuslaillisia oikeuksia ryhtyä suojaamaan, tarjota paremmin suojattuja palveluita. Eli me tarvitsemme eh, tasapuolisempaa eh, säännöstelyympäristöä myös OTT-puolelle. Ja tässä sitten näette, miten tätä paikantamistietoa voidaan käyttää ja se tietysti liittyy tähän OTT-käyttäjäprofiiliin. Meillä on offline ja online tiedon, tietomuotoja ja välttämättä tässä nähdään ainoastaan hyvin rajallinen tässä tietosuoja-asetuksessa, mutta OTT näkee tämän laajemmin tämän vie- sähköisen viestinnän ja myös sen, miten artiklassa 8.2 puhutaan Bluetoothista ja Wi-Fi-seurannasta ja siinä sitten sanotaan, että kyse on ainoastaan metatiedosta, jota saadaan sähköisestä viestinnästä. Tämä nykyinen määritelmä on liian kapea, koska siihen ei kuulu OTTtä. Se tarjoaa näin ollen käyttäjille rajallista suojaa ja myöskään käyttäjät eivät voi tätä kovinkaan helposti ymmärtää ja tämä johtaa luottamuksen menettämiseen ja Tämä on sitten myös eurooppalaisille toimijoille selvä markkinahaitta ja näin ei ole yhteisiä toimintamahdollisuuksia olemassa. Tässä on nyt tällainen lämpökartta. Siellä näkyy eri värejä Barcelonasta ja tässä sitten näkyy, miten Eh, ihmiset liikkuvat ja siihen tarvitaan tiettyjä tunnisteita ja siitä sitten eri kuvat. Ja tässä näkyy sitten, miten ihmiset liikkuvat. Liikenneteen liikkeet ovat tässä käytössä ja tätä tietoa voidaan sitten käyttää eri tunnistein, kun voidaan sitten suoraan nähdä, missä paikalliset kulkevat, missä matkailijat kulkevat. Ja tässä näkyy sitten nuo kuvat ja nuo tiedot näissä kuvissa. Meidän, eli on tietysti tilanteita, joissa tällaisia pseudonyymejä tarvitaan käyttäjätunnisteiksi. Ja artikla 82b, josta puhuin, niin liittyy juuri tuohon Wi-Fi-seurantaan ja Bluetoothiin. Ja loppukäyttäjien, kuluttajien täytyisi sitten tietää, että heidän wifiään tai bluetoothiaan saadaan seuran, seu, saatetaan seurata. Ja itse täytyy sitten varoitusmerkin nähtyään laittaa tämä toiminta pois päältä. Tämä voi siis tapahtua ilman varsinaista suostumusta tämä seuranta. Ja näin sitten tätä, me haluaisimme käyttää näitä kehittyneitä palveluita ilman sen kummempia ongelmia. Ja jos minulle sitten tulee joku varoitusviesti, niin sitten ymmärtää laittaa toiminnon pois päältä. Ja jos me haluamme myös sitten OTT-markkinoille paremmat säännöt, niin siihen täytyisi puuttua tuolla artikla 82 ja myös sitten 21 tietosuoja-asetuksessa ja artiklat 80 myös. Ja tämä, tässä meidän täytyy muistaa se, että meidän täytyy myös vastuullistaa eri toimijoita, kun ajattelemme älypuhelimia ja tabletteja, joilla näitä palveluita käytetään. Tämä koskee kaikkia sovelluksia ja ohjelmistoja. On todellakin pyritty pyritty myös tavaroiden internettiä tähän käyttämään, vaikkapa jos ajattelen omaa kahvikonettani ja älypuhelintani, ja sitten nämä tiedot siirtyvät verkkopalvelun tarjoajalle Eli käytän verkkosivuilta tätä tietoa ja sitten verkkopalvelun tarjoajille myös välittyy tieto siitä, minkälaista kahvikonetta käytän esimerkiksi. Ja tässä Google on tietysti etusijalla. Tässä on näitä muutamia esimerkkejä ainoastaan. Tässä seuraavassa kuvassa tietysti näkyy ja myös seuraavassa myös kun meillä on näitä laitteita käytössämme. Ja seuraavassa kuvassa vielä jotkut nämä ovat linkittyneet Bluetoothin kautta. Ja seuraava kuva vielä. Eli painon mittaaminen myös, ne, nekin voivat päätyä verkkosivustoille, kun näitä järjestelmiä on olemassa. Ja vielä seuraava kuva myös. Eli nämä pitäisi kaikki saada asetuksen piiriin. Ja vielä seuraava kuva ja vielä seuraava ja seuraavakin. Eli oman kodin ohjelmointi ja niin poispäin. Ja vielä tämä viimeinen. Tämä on muuallakin kuin Japanissakin, eli tämä, to, nämä toilettitilojen järjestelmät, johon tarvitaan myös tietosuojasetuksen piiriin. Jetstream thing. Niin, me eurooppalaiset käymällä ovat jotain toisenlaisia. Niin, haluan kiittää kaikkia teitä ajasta, jota olette antaneet meille. Olemme kuulleet siis nyt talasta, mainonnasta, akateemiselta taholta kannanottoja, eli nyt on sitten neljä puheenvuoropyyntöä. Me olemme hiukan nyt aikataulusta jo jäljessä. Joten kollegat pyytäisin, että olisitte lyhytsanaisia. Aloitamme jälleen kerran Marju Lauristerinilla, joka on esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella kiittää kaikkia asioita. Tämä oli niin äh, runsas sisältöistä, että kysymyksiä voisi syntyä vaikka kuinka paljon lisää ja voisi varmasti neljä tuntia käydä keskustelua näistä asioista. Mutta vain kuitenkin pari kysymystä. Mitä tulee tähän isoon dataan? Te puhuitte raportista, mutta tarvitaan myöskin tietosuojaa sovellettavaksi tällä alueella. Jos nyt katsotte sähköisen viestinnän yksityisyyssäädöstä ja yleistä tietosuojastusta, niin katsotteko, että on joitakin tällaisia avoimia kysymyksiä. Ehkä olen väärässä, mutta minä luulen, että me keskittymme henkilökohtaisten tietojen keräämiseen. Tiedon analysoinnin yhteydessä puhumme vähemmän käytöstä. Siis kysymys on tiedosta, jota painetaan sisään, siis sitä ei ole se, mutta tämmöinen output, uh, niitä voidaan käyttää, niitä voidaan määritellä henkilökohtaisesti tiedoiksi. Tämä ei ole aivan selvää, että ei ole selkeitä sääntöjä sähköisen viestin yksityisyydessäkään tällä tyyppisestä eh, tiedon käytöstä, jossa analyyttisen analyysin kautta tämä muuttuu henkilökohtaisesti tiedoksi, mitä ne alun perin ole olleet. Kysymys on siis prosessoinnista vaiheissa en tiedon käyttöä. Joten minusta me tarvitsemme erilaista kieltä. Me tarvitsemme, ehkä voisimme, te voisitte, ehkä te voisitte ehdottaa, mikä voisi olla asianmukaista jolla voitaisiin todellakin tavoittaa tämä, mitä tulee tähän isoon dataan. Sitten kysymykset, jotka liittyvät mainontaan ja niin edelleen. Vain kommenttina. Tässä kontekstissa sidos, sidosryhmien kanssa, että ovat koskeneet yleistä tietosuojatusta, olemme saaneet paljon painostusta julkaisualalta. Ja se vaikuttaa hyvin apokalyptiseltä usein, että sanotaan, että me olemme nyt tuhoamassa kaiken julkaisutoiminnan, koska e, kustantamistoimintaa ei voida käyttää toteuttaa enää kuin samalla aikaan henkilökohtaisesti räätälöityä markkinointia. Miten te näette eh, tämän, eh, missä näette tämän rajat? Mikä on se, mikä on niin tärkeää, että ilman sitä ei voida tehdä yhtään mitään, ei voida julkaista lehtiä eikä mitään, koska sikäli kuin minä olen nyt ymmärtänyt, olin tehnyt eh, erilaista selvitystä 40 vuoden ajan, niin että voidaan saada selkeitä profiileja ja tietoja ilman mitään henkil- minkälaista personalisointia. Eikö tässä ole hiukan tällaista laiskuutta, jota on syntynyt siitä, että on voitu käyttää kaikkia näitä alueita, joita ei ole säädelty? Ehkä meidän pitää ottaa hiukan askeleen taaksepäin ja miettiä sitä aikaa, jolloin ei ollut tällaista jäljittämisen muutta mahdollisuutta, mutta kuitenkin oli mahdollista saada eh, segmentoituja tietoja tai valittua tiettyjä kohderyhmiä. Mitä tulee tähän kuluttajien oikeuksiin, meillä on ollut aika pitkä kokous, käyty toista keskustelua, että siellä on käyty aiemmin näistä asioista, mutta halusin vain kysyä sisällöstä, vaan halusin kysyä sitä, että saattaisiin pitempi kokous. Tässä oli niin paljon esityksiä että asioita, jotka ovat sellaisia, että ne siis syvempää keskustelua. Lopussakin sillä on vielä aikaa, Marjo, ehkä voidaan palata. Totta, tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kiitoksia. Ja nyt, niin olen kovasti pahoillani, herra Boni, niin, meillä on vain pari kolme minuuttia. Kiitos oikein paljon. Yritän pitäytyä tiukasti ajassa. Nyt teidän näkemystä sitten jälkeen yleinen kuva on se, että yhtäällä on seuranta tai jäljitys, eli emme halua, että meitä seurataan, ja toisaalta on oma valintamme, ja sitten on joitakin teknisiä mahdollisuuksia välttää seuranta. Ja monia teknologisia ratkaisuja on olemassa. Eli nyt kysyn ihan eri asiaa. Jos pyrimme nyt asianmukaisesti panemaan täytäntöön tätä lainsäädäntöä, niin meidän pitäisi sitten kuvitella tai antaa yrityksille aikaa valmistautua uusiin teknologisiin ratkaisuihin, jos se on mahdollista. Tämä on yleisempi luontoinen kysymys niin jos tämä on mahdollista samanaikaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, mehän tiedämme, että monissa maissa on ongelmia yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanossa ja jos haluamme tämän e-privacy-asetuksen panna kunnolla täytäntöön, niin kyllähän haluan sen, mutta voi olla, että jotkut kysymykset liittyvät nimenomaan teknisiin ratkaisuihin tai vaihtoehtoihin. Ehkä pitäisi antaa käyttäjille enemmän omia vai mahdollisuuksia, valintamahdollisuuksia ja oletusasetuksia, joita he voivat välitä. Meillä on ollut, kuten Marjukin sanoi, meillä on ollut pyöreän pöydän keskusteluja ja meillä pitäisi myös järjestää pyörän pyörän keskusteluja teknisistä ratkaisuista ja mainoksista. Eli tavallaan olen samaa mieltä kanssanne, mutta toisaalta pitäisi miettiä sitä, että tarvitaanko kohdennettua mainontaa. Jos tällaista on, niin sehän tietysti edellyttää pääsyä tietoihin ja tietojen käsittelyä ja myös tietynlaista tietojen profilointia. Eli kaikki nämä näkökohdat pitää ottaa huomioon, että saamme hyvän ratkaisun. Mr. Dalton. Herra Dalton. Thank you. I'll, I'll be relative. Kiitos, olen nopea. Eräs aiemman paneelin jäsenistä ehdotti, että olisi tiukempia määräyksiä, jotka liittyvät eh, sähköiseen viestinnän yksityisyyteen, mitä tulee televiestinnän toimijoihin. Haluaisin tietää, mitä tässä paneelissa tästä asiasta ajatellaan. Minusta on myös hyvin vaikeaa, kun puhutaan nyt se, että puhutaan nyt toiminnallisuudesta, koska se, että minusta on tai yleensä sitä, että jokainen yksittäinen toimija pyrkii löytämään paremmat paikat pelikentällä ilman se, että aidosti olisi yhtenäinen pelikenttä. Olen huolestunut siitä, että eh, ITT-ala olisi nyt tällä hetkellä sitä, jossa olisi eh, yhtenäiset koska televiestinnässä usein on myöskin sitä, että julkisen vararakenteen verkostoja vastaava, mutta kuitenkin ITT-alalla on päästy markkinoille. Miten se on siksi, että he ovat vapaita ilmaisia palveluita ja he ovat saaneet kuluttajien luottamuksen. He ovat tarjota palveluita siksi, että heillä on mainonta, joka perustuu dataan. Ja avain siinä on se, että se on arvokasta siksi, että se on parempaa. Meidän on varmistettava, että tässä koko ehdotuksessa me varmistamme sen, että emme ota askelta taaksepäin. On syy siihen, miksi tämä on arvokasta, miksi se on hyvää. Haluaisin kuulla kaikkien panelistien näkemyksen näihin kommentteihin. Ei ole kovinkaan paljon vielä siitä, että luotettaisiin kuluttajiin, että kuluttajat ovat ne, joita voimistettaisiin. Jos ette halua sitä, miten, jos ette hyväksytä, miten tietoja käytetään, niin tieto, ei kuluttajan tarvitse käyttää palveluita. Onko tämä jotain sellaista, mitä tuolla voimme sanoa ihmisille kautta Euroopan? Että haluaisin kuulla kuluttajien, näiden paremmin jäsenten mielipide. Herra Albrecht, Jan, ole hyvä. Niin, olen oikeastaan samaa mieltä. Jatkan tästä, koska me puhumme siitä, että me itse asiassa lailla kiellä antamaan henkilökohtaisia tietoja kenellekään, mutta me määrittelemme sellaista lakia, jonka pohjalta kukin voi sitten päättää, haluaako antaa henkilötietoonsa vai ei. Ja tässä nyt ollaan menossa. Tässä meidän pitää siis ymmärtää myös ne perusoikeudet, joista tässä yhteydessä puhumme. Joskus vaikuttaa siltä, että me emme kaikki ihan ole jyvällä siitä, että puhumme tässä perusoikeuksista ja laillisista asioista. Me emme niitä sen kummemmin voi ryhtyä muuttamaan laeilla, vaan perustamissopimuksilla ja sitten perusoikeusasiakirjain ja perustuslakien muutoksilla. Eli tässä me puhumme tosiaan perusoikeusasiakirjasta, jossa selkeästi sanotaan, että henkilötietoja voidaan käsitellä, jos on saatu suostumus tai joku erityinen lain kappale siihen antaa luvan. Ja näin kun ajattelemme tätä perustuslaillista kehystä ja sitä, että joku henkilö edustaa yritystä tai kokonaista tuotemerkkiä ja sanoisi, että suostumusta ei pitäisi enää käyttää, niin se on jo oikeastaan lähes tulkoon perustuslain vastaista. Minä kuitenkin sanoisin, että jossain vaiheessa meidän täytyisi kumminkin vähän paremmin muistaa, mikä meidän oikeuskehyksemme on ja mikä yhteiskuntamme on. Ja meidän yksityisoikeuden puoli nimenomaan pohjautuu henkilön itsemääräämisoikeuteen. Kukin voi päättää, mitä tietoa ja sisältöä sitten antaa eteenpäin Tämä on juuri tuo yksityisyyden puoli ja itsemääräämisoikeus. Eli ketään siis ei voisi jättää tämän säännöksen ulkopuolelle. Ja minä tahtoisin nimenomaan kiinnittää huomiota siihen, mihin, miten me voisimme helpottaa viestintää yksilöiden välillä ja myös valvojien välillä siitä päätöksestä, kun tehdään päätös siitä, annetaanko suostumus henkilötietojen välittämiselle vai ei, ja että tämä suostumus on siis merkittävä tekijä. Ja tämän pitäisi olla tosiaankin meidän kohteenamme tarkemmin. Ja sitten vielä pari sanaa lopuksi. On selvää, miksi nimenomaan kolmansiin osapuoliin kiinnitetään tässä huomiota siksi, etten juuri ketään näistä kolmansista osapuolista tunne. Ja jos ajattelen tätä markkinataloutemme pohjaa, jossa puhutaan yksittäisestä äh, itsemääräämisoikeudesta, niin yleensä kyllä tietää, kuka tuo toinen osapuoli sitten on, mutta verkkomaailmassa ei todellakaan se ole alkukaan selvää ja niin siksipä onkin aina monimutkaisempaa äh, määritellä tuota suhdetta näiden eri osapuolten välillä ja tehdä selvää perusteltua päätöstä. Kiitos. Niin. key issue. Ihan vain yksi lause. Tämä on keskeinen asia. Pitää tehdä tästä läpinäkyvämpää ja antaa tietoa yksilöille ja perustuslaillisia velvollisuuksia on todella täysimääräisesti noudatettava. Kiitokset tuosta. Ja, Orva Grabini vielä, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, romaniaksi nyt esitän tämän. Minun on aloitettava siitä, että... Ei. Okay. Thank you. Okay. Trebuie să Niin, minun täytyy huomauttaa tähän alkuun, että itse asiassa tässä esitetään eriäviä mielipiteitä. Tässä puhutaan kuluttajan oikeuksien suojasta ja on kuultu selvästi, että tietosuoja-asetuksessa ei taata tätä luottamuksellisuutta täysteen pisteeseen asti ja olen tästä samaa mieltä. Toisaalta sitten taas Markos sanoi, että nää täytyisi tapa, näin tapahtua, mutta minun mielestäni tämä täytyisi. Tämä on tämmöistä jossittelua. Pitäisi sanoa suoraan, että on pakko, täytyy saada tämä tietosuoja-asetuksen piiriin. Ja sitten tässä puhutaan siitä, että kuluttaja itse voi tehdä päätöksiä. Minä tietysti haluan suojata kuluttajaa ja totta kai minä haluan itse tietää, mitä minun tiedoilleni tapahtuu, mutta en välttämättä saa tietää, en välttämättä ymmärrä tätä kaikkea ja sitten minun omaan sähköpostiinikin jatkuvalla syötöllä tulee hirvittävät määrät erilaisia mainoksia ja muuta sellaista. Enkä minulla ole harmaita aavistusta siitä, mistä kummasta he ovat saaneet minun osoitteeni ja, osoitteeni ja miksi he sitten ottavat minuun yhteyttä. Emmekä me siksi ymmärrä, mitä suostumus tarkoittaa ja mitä sitten tapahtuu oikeudelliselta kannalta. Mitä tapahtuu tuolla lakiteitse sitten, jos minä olen antanut suostumuksen ja silti minulle lähetetään tällaisia tietoja väärin, väärällä tavalla. Ja jos henkilötiedot, jotka olen antanut, niin niitä käytetään sitten johonkin muuhun kuin siihen, mitä minä olen Äh, mihin minä olen suostunut ja minkälaisia oikeudellisia seurauksia tästä sitten voi tulla. Se ei ole ollenkaan myöskään selvää. Täällä me voimme tietysti tästäkin asiasta keskustella hyvin pitkästi, koska olisi syytä saada äh, kilpailuun tasapaino ja myös luottamus sähköisille markkinoille ja niin poispäin, mutta me emme saa unohtaa tätä luottamuksellisuutta, koska digitaaliset markkinat ja verkkopalvelut ja muut sellaiset jatkuvasti kehittyvät, mutta ja tietoa suojellaan haaperässä. Kiitos. No niin, kiitoksia. Ja nyt paneelin puolen meillä on, on paljon kysymyksiä ja puheenvuoroja, mutta aikaa on vain no, kaksi minuuttia kutakin kohtelen pahoillani, että on astamaan tällaisia rajoitteita, mutta hän kuulitte, että varmastikin tässä tullaan lisää kuulemaan teitä tätä asiaa käsiteltäessä, mutta aloittaa nyt herra Munoz Markosista, joka edustaa telefonikaa. No, oikeusperustasta henkilötietojen käsittelylle, niin jos tieto on yksilökohtaista, niin sitten tässä menettelyssä pitäisi olla vastapuolen kanta. Ehkä tämä ei tapahdu, mutta useimmissa tapauksissa järkevät mahdollisuudet ovat kaikkien käsissä ja tiedon käsittelyssä on henkilötietoja alusta asti. Tämä ei kuitenkaan pitäisi olla näin oikeusperusta tietojen keruulle, käsittelylle kolmessa vaiheessa big datan käsittelyssä, massadatan käsittelyssä. Meillä voisi olla oikeusperusta erikseen tietojen välittämiselle, tietojen keruulle ja käsittelylle. Onko tieto sitten arkaluonteista vai ei, niin joissakin tapauksissa meillä on hyvin monimutkaisia teknisiä välineitä. Joissakin tapauksissa tiedot ovat hyvin standardeja ja sitten joissakin tapauksissa niiden kautta voitaisiin päästä arkaluonteisiin tietoihin, kuten terveystietoihin. Eli meidän pitäisi mielestäni käsitellä enemmän tietojen arkaluonteisuutta kuin tietoturvaa itsessään. Ja voi olla, että jatkossa kehitetään tätä yksityisyyden suojaa verkossa. Avoimuus ja valvontavälineet ovat tärkeitä, mutta niitä ehkä jatkossa kehitetään eri tavoin ja kuluttajan tai käyttäjän pitäisi saada tästä tietoa. Hänen pitäisi voida päättää, haluaako hän, että hänen tietojaan käsitellään. Tämä voidaan tehdä eri tavalla. On eri vaihtoehtoja. Ehkä ei vain yhden tietyn ikkunan kautta, mutta teollisuus voi antaa mahdollisuuden tietojen käsittelyyn ja saatavuuteen. Tämä on hyvin tärkeä asia tässä valvonnassa. Televiestintäoperaattorit ja miten he käyttävät tätä tietoa, maksetaanko käytöstä vai itse sisällöstä ja sitten sisältöön liittyvään metadataan ja näihin ruuttaus, eli pal- niin kuin tiedon, se miten se tietoihin pääsee käsiksi. Kiitos. Kiitos, herra Gryntaal. Kiitos. Minä haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen. Ensinnäkin kysymys siitä, miksi meidän täytyy tehdä tällaista räätälöityä tietojen käsittelyä, miksi meidän pitää saada aikaan kohdennettua mainontaa, koska vuosia on tehty mainontaa ilman kohdentamista. Vastaus tähän on se, että että on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos, on siirrytty analogisesta tiedosta digitaaliseen tietoon. Analogisessa mediassa oli sitä se, että ensin oli rajallinen määrä tilaa käytössä ja monet toimijat, jotka selviytyvät tässä analogisessa mediatilanteessa, niillä, heillä oli voimakas paikallinen markkina-asema ja siksi he pystyivät saamaan korkeita hintoja mainonnasta. Nyt digitaalisessa mediassa tämä, mm, se mitä voidaan tila, käytettävissä, on rajatonta. Viime kädessä arvo ei ole tässä tilassa, vaan nimenomaan tiedossa. Ja jos ajatellaan hintaeroja, ajatellen mainontaa, joka perustuu tietoon, joka on personalisoitu, ja sitten taas on mainonta, joka ei ole tällaista, niin hintaero on valtava suuri. Se on moninkertaisesti kalliimpaa, koska se on tietysti monta kertaa parempaa. Ja voitte luottaa minuun. Maailmanlaajuiset toimijat, heillä on kohdennettua mainontaa. Ja se tulee olemaan huomattavasti arvokkaampaa kuin sellainen mainonta, joka ei ole kohdennettu, jota paikalliset toimijat tarjoavat. Jos me pystymme sopeutumaan tähän, niin me pystyisimme kilpailemaan. Sitten kuluttajien voimaannuttaminen. On, on puhuttu tästä yksityistämisvälineestä ja siinä on nimenomaan kysymys voimaannuttamista. Haluamme, että kuluttaja tietää, minkälaista tietoa meillä on hänestä, mihin sitten voidaan käyttää ja mitä hän voi tehdä, hän haluaa pysäyttää meidät ja, ja ja että tämä tapahtuu hyvin läpinäkyvällä tavalla, mutta me haluamme tehdä tämän yhdessä asiakkaiden kanssa. Me emme halua jättää tätä maailmanlaajuisille toimijoille, jotka tekevät sen meidän sijastamme. Ja näin tulee käymään, jos äh, tämä tehdään alakohtaisesti. Me haluamme olla yhteydessä käyttäjiin ja kuluttajiin. Thank you very much. Kiitos. Fanny Hidvegi. Uh, to avoid repetition. Niin, nyt sitten sen kummemmin ryhdy toistamaan, mitä on kuultu, ja siksi vain muutaman sanan minun mielestäni on hivenen hyökkäävää nyt mainokset määritellä vapaan median kulmakiveksi. Tulen maasta, jossa tiedotusvälineitä aliarvioidaan, eli en usko, että se on nyt sitten näiden asetusten päätehtävä ja puuttua sitten tiedotusvälineiden riippumattomuuteen. Ja sitten täytäntöönpanosta ja aikataulusta uskon, että ei nyt lisää aikaa sen kummemmin tarvita täytäntöönpano ontuu, koska ei ole ollut ratkaistuna näitä ongelmia, jotka nyt sitten tietosuojasetuksessa ja direktiivissä on korjattu. Eli varmasti myös sitten liike-elämä pystyy tähän muokkaumutumaan. Ja minä tahtoisin huomauttaa, että kyse on tietysti perusoikeuksista ja siitä, että saadaan taas valvonnan piiriin myös nämä käyttäjät. Ja varmasti toimielimet voisivat välittää tietoa entistä enemmän, koska kyllä ihmiset valittavat ja vaikka he eivät ilmestykään valittamaan, niin ei se sit tarkoita sitä, että he hyväksyisivät kaiken ja kaikki olisi täysin hallinnassa. Ottamatta kuluttajat eivät ymmärrä tätä kokonaiskuvaa korkeampia standardeja varmasti tarvitaan. Ja sitten kuluttaja- ja asiakaskäsitteiden käyttäminen tässä yhteydessä, koska puhumme ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista, ja ne eivät siis liity kuluttajiin ja asiakkaisiin käsitte sinänsä. Ja sitten ajattelen tuon tiedon keruuta ja käyttöä. Olen sitä mieltä, että tämä sähköisen viestinnän yksityisyys pitäisi myös sitten puuttua tähän tiedon varastointiin. Kiitos. Kiitos. Hyvä kiittää teitä kaikkia. Olisi varmasti kaikki sanoa enemmän, mutta aika tavaksi kiitos, että et olleet olleet just. Ja lopuksi vielä professori Annenberg. Chairman, um, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Buonin kysymykset ja siitä, mikä pitää olla tiedossa ennen kuin tämän direktiivin kumoamme. Siis, ja käytämmekö kuluttajaa, kansalaista vai muuta. Että näitä konsepteja nyt on vahvistettu jo vuosikymmenten ajan ja meillä on ollut useita hankkeita ja usein esimerkiksi teollisuuden edustajat eri laidoilta ovat, että jos meidän täytyy tehdä jotakin ja me tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä, niin sitten me saamme jotain hyvää aikaiseksi. Tämä tapahtuu yksityisyyden kanssa nykyään vähemmän turvallisuuden suhteen, mutta jos katsotaan tietoturvabudjettia tai yksityisyyden suojabudjetteja, niin ja katsotaan kuinka paljon rahaa EU:ssa esimerkiksi näihin kumpaankin menee, niin voi huomata, että yksityisyydestä kannattaa käydä keskustelua. Ja lainsäätäjän näkökulmasta tai säädännön näkökulmasta sitä kyllä tarvitaan. Sitten kysyttiin siitä, kuinka paljon kuluttajaan voidaan luottaa ja pitäisikö hänen luottaa. Vastaukseni on kyllä. Ensinnäkin yksityisyyden suhteen. Yksityisyys on vähän sama asia kuin hampaiden harjaus. Se vie aikaa, mutta sillä on hyviä seurauksia. Ja erityisesti nuorten osalta yksityisyyden suoja maksaa itsensä takaisin vasta pidemmän ajan kuluessa. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa jotain makeisteollisuutta, niin se on niin houkuttele- karkit niin houkuttelevia, että niitä kyllä ottaa, vaikka hampaat kärsisivät. Ja sama asia on tämän yksityisyyden suojan kanssa ja nuorten suhteen. Ja sitten esimerkiksi internetti, ja yksityisyyden suoja, sääntely ja erilaiset palvelut ovat sellaisia, että kaikki yleensä vastaavat kyllä, vaikka sieltä niitä ilmoituksia tulisikin. Ihmiset voivat, ehkä se voitaisiin jotenkin merkitä tähdellä tai jollain muulla. Ja sitten OTT-toimijat Tämä, tässä Google haluaa pitää kaiken itsellään. Ei haluta kertoa ihmisille mahdollisesti ikävistä asioista. Miten kuluttaja voisi saada mark- mainosmarkkinoista tietoa ja niin edelleen. Tässä nyt vain yksi esimerkki. Edustaja Stein, en välttämättä ymmärtänyt kysymystänne. tänne mutta mielestäni joskus nämä tiedot eivät näytä henkilötiedoilta, mutta pitää huomioida se, mitä niistä tiedoista saadaan irti. Kiitos. Kiitos, kiitos teille kaikille siitä, että käytitte aikaa ne tänne tulemiseen ja niin kuin esitellä sanoi, pyydän, että pidätte yhteyttä meihin eri vaiheissa tätä mietinnön syntymistä. No niin, hyvät kollegat, nyt meillä on viimeinen vaihe vuorossa, kolmas paneeli. Pyytäisin, että paneelin jäsenet tulisivat tänne korokkeelle istumaan. This last session, colleagues, is going to examine the... Seuraavassa vaiheessa tutkitaan nyt sitten viestittämisen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta tässä esityksen mukaisessa järjestelyssä. How do we change lines? Just indicate you want to change. So colleagues, um, those of you are staying, please. Niin, te, jotka olette halukkaita jäämään, pyydän, että jäätte. Aloitamme kolmannen paneelin välittömästi. Niin kuin aina, eh, olen sanonut aina vieraille ennenkin, että silloin aikaa ja aina hiukan vähemmän olen pahoillani, niin, että nyt tulee aikarajoituksia, jotka ovat hiukan tiukempia. Ja pyytäisin, että puhuisit enintään seitsemän minuuttia, mutta tämä antaa sitten kuitenkin mahdollisuuden vastata kysymyksiin pitämän aikaa lopussa. No niin, hyvät kollegat, ensimmäinen puhuja on herra Ilias Hantsos Symantekista. Hän kertoo meille teollisuuden näkemyksistä tästä asiasta. Olkaa hyvä. Thank you, Thank you Chairman. Honorable members of the European... Kiitos hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat komission virkamiehet, neuvoston virkamiehet, jäsenvaltion edustajat, hyvät teollisuuden edustajat, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää ensinnäkin järjestäjiä ja pyytää, kiittää heitä siitä, että olen täällä. Haluaisin keskittyä siihen, että puhun tästä luottamuksellisuudesta, mikä on avaintavoitteita, jotka liittyvät tähän direktiiviin nyt sitten seuraavaan. Kalvo. Niin, pal- missä meidän tämä palvelee pol- tavoite, että Tietoturvallisuudessa on kysymys siitä, että pyritään suojelemaan tietoa ja, ja tätä kattaa yleinen tietosuoja. sitten infrastruktuurin osalta olemassa sitten oma direktiivinsä, identiteettiä kattaa myöskin oma asetuksensa, mitä tulee sitten vuorovaikutukseen. Jos jos keskitytään vuorovaikutuksen suojelemiseen, silloin luottamuksella suurella on hyvin tärkeä rooli myöskin säädöksyydessä. Voimme varmasti sanoa, että voidaan tehokkaita, täytyy puuttua asioihin asianmukaisesti, olla johdonmukaisia, niin kuin muidenkin EU-välineiden Olemme kuulleet paljon komissiolta OTTstä, olemme kuulleet paljon muilta pohjilta OTTn vaikutuksista muihin osaan, osin teollisuutta, joihin vaikuttaa tämä direktiivi, joka koskee yksityisyyttä sähköisessä viestinnässä, mutta totta kai tavoitteena on kattaa myöskin esineiden internet ja saa sen turvallisuus, onko tämä välttämätöntä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö se olisi. Olemme kuulleet lukuisilta turvallisuusasiantuntijoilta viime aikoina siitä, miten tärkeää, että voidaan suojella koneiden välistä kommunikaatiota ja esine internetin äh, turvallisuutta. Ja on ollut tapauksia, jotka liittyvät äh, näihin kysymyksiin ja voisin sanoa, mitä tulee läpinäkyvyyteen. Tämä on kysymys on hyvin tärkeästä asiasta tässä. Tämä turvallisuus on myöskin asia, joka liittyy merkintöihin, jotka ovat sellaisia alueita, joissa EU ja myöskin joiden tapauksessa teollisuus toimii tällä hetkellä, joka on tekemissä esineen internetin kanssa ja tällä kaikella on merkitystä. Ajatus siitä, että selaimet ja evästeet ja muut yksityisen puuttuvat asetukset, ovatko, että ovatko ne tärkeitä? Totta kai evästeistä, koska eväitä koskevat määräykset eivät ole kovinkaan tehokkaaksi monet vain hyväksyvät niiden käytön. Ei sinänsä ole mitään vikaa, että pyrkii hallitnoimaan yksityisyyttä käyttäen teknologiaa, mutta – pitäisi katsoa, että ei kuitenkaan luoda tiettyä väylää, että ei ajeta ihmisiä käyttämään tiettyä teknologiaa, ettei rohkaista tällaisia tilanteita, jossa vain yksi tietty väline, jolla voidaan lähestyä selaimia. Internetin, internetin pääsy on muuttunut yhä riippumattomammaksi selaimista, on keskustellut tällaisesta ensimmäisen tai toisen osapuolen Eh, sisällöstä on hiukan ongelma, niin tekeekö tämä selaimesta ensimmäisen osapuolen selaimen, vai onko se parempi välttämättä, vai on, jos kaikki osapuolet antaa suostumus, ovat sellaisia käsitteitä, joita pitäisi pohtia huolellisemmin. Mitä, millä alueella tarvitaan <clears throat> parannusta? Ensinnäkin me olemme nähneet, että yksityisyys sähköisessä viestinnässä on asia, jossa käsitellään pitkälti henkilökohtaista tietoa turvallisuustarkoituksiin. Mistä on tärkeää, että voimme onnitella komissiota siitä, että se on ottanut tämän askeleen ja tunnustanut merkityksen, joka on kyberturvallisuudella sähköisessä viestinnässä. Mutta on todettava myös, että komissio on aivan oikein lähestynyt asiaa siinä mielessä, että on tarvetta suojella metadataa, on tarvetta suojella sisältöä, mutta meidän pitää myöskin saada mahdollisuus käyttää niitä, että voimme tarjota turvallisuutta tehokkaasti, joten poikkeus on hyvä, tiedon segmentointi on oikein, mutta poikkeuksien vaikutusala on väärä. Ja tässä tämä nyt on teke, ristiriidassa yleisen tietosuojastuksen kanssa, nimittäin tässä uudessa poikkeuksessa liittyy sähköisen viestinnän yksityisyyteen. Siinä tiedon saaminen tietosuojaa eh, turvallisuutta varten on pelkästään televiestintään varten. Jotta suoraan tietoa kaikilta muilta, joilla on tunnustettu, heillä on oikeutut intressit eh, yleisen mukaisesti, eli palvelujen tarjoajat tai tiedonvalvojat, niin kuin pankit tai hallitukset jäsenvaltioissa – nekin suljetaan ulkopuolelle. Joten epäilen, että tämä on luonnoton tulos siitä, että on keskitetty liikaa yksityisyyden vaikutusalaan tai laajuuteen, mutta saman aikaan tilanne on se, että yksityisyys sähköisessä viestinnässä antaa kannustimia kaikille, jotka luottavat yleiseen tietosuojasetukseen, siinä, miten tietoa käytetään turvallisuustarkoituksiin, koska tämä johtaa siihen, että itse asiassa kerätään enemmän tietoa, koska tietojen saaminen, kuten IP-osoite tietyn koneen tapauksessa tai netti, infrastruktuuri tai tämä on en, vähemmän mahdollista, Siellä mahdollista nykyisen esityksen puitteissa, joten lyhyesti sanottuna – mihin tässä nyt ollaan tulossa on se, että meidän täytyy varmistaa, että on yhtenäinen linja yleisen tietosuojastuksen kanssa, mitä tulee yksityisyyteen. Tämä, olen varma, että tämä ei nyt näe varmaan kovinkaan hyvin, mutta haluan osoittaa sen, että jos katsotte vuoden 2009 vanhan sähköisen viestinnän yksityisyyttä, Silloin puhuttiin eh, turvallisuusteknologian ja palvelujen tarjoajia. Ja nyt katsotaan uudistustatselle, että tämä on turvallisuuden tarjoajille, turvallisuustarkoituksiin, samoin myöskin erinäisille muille sidosryhmille, että annetaan tämä mahdollisuus, on nähdään yksityisyys. Yhtäkkiä teksti rajaa tämän ott Heillä on mahdollisuus käyttää tietoa turvallisuustarkoituksiin, joten historiallisesti tämä on 2009 esityksen vesittämistä. Tämä on teksti, joka on tulosta parlamentin neuvotteluista ja voimakkaassa keskittymistä, joka Euroopan parlamentilla on ollut kyberturvallisuuteen jäsenvaltioiden suojelmisessa, valitsijoiden äänestäjien suojelmisessa. Pyydän, että parlamentin korjaisivat tekstin täälläkin. Ja vielä viime, viimeinen kalvo sitten Voisi vaikka nämä silloisuusmääräyksiä parantaa? Tässä sähköisen viestinnän yksityisen tapauksessa mielestäni niitä voidaan, ne, niitä on, ne on oikein kohdennettu, mutta niistä voidaan tehdä vielä parempia. Meidän kaltamme katsottuna on kysymys siitä, että saadaan aikaan tietty turvallisuuskyky vaatimuksien osalta silloin, kun on yleinen velvoite luottamuksellisuuteen ja kokemus näkemystämme pohjalta, jotka liittyvät tietosuojatukseen näemme, että on kysytty enemmän turvallisuuteen yleisessä tietosuojatuksessa juuri tästä syystä. Turvallisuus merkitsee myös sitä, että voidaan <clears throat> tarjota myöskin etä, etäkautta tietojen käsittelyn kautta tätä turvallisuutta. Ja sitten vielä kaksi kommenttia. Lyhyesti kaksi kommenttia. Tämä ei ole ajatus, joka liittyy siis turvallisuuteen, mutta se on ajat, tärkeä ajatus ajatellen sitä, sitä systeemiä, jossa toimimme. Yleisötietosaihtuksen puitteissa on tietty järjestelmä, joka liittyy tiedon käyttämiseen eh, silloin, kun on kysymys koko eh, yhteisöstä. Jos sitä rajoitetaan, niin hyvin todennäköisen, vähemmän todennäköistä on, että saa sellaisen ekosysteemin taloudellista kasvua, työpaikkoja ja innovaatioita, joita ollaan hakemassa. Ja sitten kysymys lainvalvontatoimista. Tämä on asia, joka on katettu yksityisellä sähköisessä viestinnässä on hyvin tärkeää, että asiassa keskustellaan tässä direktiivistyksessä, mutta oletus on kuitenkin se, että asia jätetään jäsenvaltioiden ottamaksi, että niitä monia päätöksiä, joita on syntynyt Euroopan tuomioistuimessa on tarpeen määritellä edelleenkin uuden ehdot tiedon saannille. No, Beltra, who's going to give the... Beltra, Guillermo Beltra esittelee omat näkemyksensä. Olkaa hyvä. Of course, Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you, Mr. Chairman. Kiitos. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos tästä kutsusta on hienoa, että voimme kertoa näkemyksemme tästä hyvin tärkeästä asiasta ja tästä ehdotuksesta. Me olemme tyytyväisiä tähän ehdot, ehdo, komission ehdotukseen. Se on hyvä lähtökohta keskustelulle ja me myös annamme tunnustusta heidän työlleen, kun on painostettu, että tämä koko homma pitäisi kumota. Nämä kaikki panelistit ovat myös muistuttaneet tästä ja siksi pitää minunkin sanoa, että tämä on hyvin tärkeä säädös. Kuten täällä jo aikaisemmin sanottu, niin tässä on tarkoitus suojata perusoikeus, oikeus yksityisyyden suojan kunnioittamiseen, unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa vahvistettu oikeus. Ja e-privacy-direktiivi täydensi tietosuojasäädös, tai samalla tavalla tämän, pitäisi, tämän asetuksen pitäisi täydentää yleistä tietosuoja-asetusta. Ja ajatellaanpa tätä. Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus voi toimia vahvistavana välineenä ja auttavana välineenä yrityksille, jotka haluavat tuottaa palveluja, ja se voi myös edistää kilpailua. Lisäksi se voi auttaa innovointia niin, että luodaan sellaisia palveluita, jotka edesauttavat yleistä taloudellista etua ja edesauttavat yleisten julkisten valtion tavoitteiden saavuttamista. Tätä pitäisi verrata direktiiviin ja katsoa, mitä kohtia pitää muuttaa asetuksessa – Ensinnäkin se, miten julkiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ensinnäkin viestinnän luottamuksellisuuden varmistaminen. Olemme kuulleet tänään, että tämä väline voi auttaa varmistamaan kuluttajan oikeudet digitaalisella aikakaudella, kuten Rova Spanukin tänään puhui. 92 prosenttia haluaa, että viestintä on luottamuksellista. Ja meidän pitää kattaa tässä kaikenlaiset viestintäpalvelut, ei pelkästään perinteiset palvelut. Eli pitää ottaa myöskin nämä avoimen internetin palvelut, niin sanotut OTT-palvelut huomioon. Ihmiset haluavat korkeaa tietoturvan tasoa riippumatta siitä, mitä välinettä tai palvelua käytetään. Ja Access now kollegakin viittasi tähän hiljattain, nimittäin siihen, että tietoturva ja luottamuksellisuus pitäisi varmistaa sekä tietoja siirrettäessä että tallennettaessa. Ja tämän asetuksen on varmistettava viestinnän turvallisuus. Tämä on hyvin tärkeä asia ja se liittyy tämän asetuksen yhteyksiin sähköisen viestinnän tavoitteeseen säännöstön kanssa. Säännöstössä on hyvin tärkeitä tietoturvasäännöksiä mukana ja meidän pitää näiden kahden välineen yhteydet huomioida. Ja Symantekin kollega juuri puhui siitä, miten tärkeä asia on esineiden internetin tietoturva. Esimerkiksi eh, voidaanko siellä kytket, järjestelmään liitettyjä autoja jotenkin hakkeroida ja miten lapsia voidaan seurata tätä kautta. Ja me olemme kampanjoineet, me on sellainen äh, lelu kuin Toila. Itse asiassa Toilassa on sellainen laite, joka seuraa lapsia ja jakaa sitten heihin liittyvää tietoa ja me tarvitsemme säädösvälineitä, joilla me varmistamme yleisen tavoitteen, jonka mukaan täytyy estää lapsien tällainen tarkkailu ja myös muiden ihmisten seuranta tällä tavalla. Ei pidä rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia suojata itseään, kun he käyttävät tällaisia uusia teknologioita. Tätä alaa pitää myös kehittää. Ja viimeisempänä, vaan ei vähäisempänä, me tarvitsemme tätä uutta asetusta erityisesti seurannan sääntöjen osalta. Eurobarometrin mukaan 81 prosenttia haluaa, että yksityisyys on oletusasetuksena, kun he käyttävät, selailevat internettiä. Valitettavasti näin ei vielä ole. Ja kuten Borgesius sanoi aikaisemmin, ja tämä näkyy myöskin 29 artiklan työryhmän lausunnosta, Eli tämä yksityisyyden suoja oletusasetuksena ei ole sama asia kuin se, että yksityisyyden suoja pitää itse valita. Se ei ole sama asia. Ja voidaan puhua kaikista tekno- viestintäteknologioista, siitä, miten koneet viestivät keskenään tai kuten esineiden internet ja muut. Ja tässä ehdotuksessa myös kahdeksan artikla on hyvin tärkeä. Se koskee kuluttajien suojaa. Ja tässä pienessä laitteessa on varmaan enemmän tietoa sisällä kuin omassa kodissani yleisesti. Eli meillä pitää olla vahvat säännökset tällaisia varten. Ja yhdeksän artiklaa ei koske pelkästään eväistä. ja tänään kuulimme siitä, miten langattoman verkon käyttöä tai langattoman verkon kautta seurataan. Kahdeksan artiklan kaksi kohdan B-alakohdassa siitä on kyse. Ja meidän täytyy myös välttää se, että ihmisiä pommitettaisiin tällaisilla suostumustiedotteilla tai muilla painikkeilla. Nyt kun olen kuullut kaikkia puhujia tänään, niin meidän pitää todella kiinnittää huomiota siihen, kiellämmekö nämä tällaiset jäljitysmuurit. Kiitos. Eh, nyt Italian viranomais, työsuojeluviranomaisten edustaja herra Dakisto. Eh, let me start asking you, distinguished member. Niin, hyvät parlamentin jäsenet. Niin, nyt jos mietitään sitä, että miten luottamuksellisuus on haasteellinen kysymys. Se on hyvin henkilökohtaista, mutta myös liittyy nykyiseen sosiaalisuuteen. Jos meillä ei ole luottamuksellisuutta, niin meillä ei ole myöskään televiestintäpalveluita. Siksi me tarvitsemme sääntöjä ja meidän täytyy suojata luottamuksellisuutta luottamuksen luomiseksi asetuksen kautta. Teknologia on tässä avaimena, koska tämä on yleishyödyke. Kustannukset laskevat ja tietojen prosessointi ja käsittely kulkee aina kauemmas Euroopasta ja ihmisten ulottuvilta. Ja meidän täytyy muistaa, että nyt monet eh, käyttävät videoviestejä ja ääniviestejä ja muuta vastaavaa myös eh, avoimen verkon kautta ja odottavat vastaavaa luottamuksen osoitusta. Me tarvitsemme tietosuoja-asetusta, koska se on hyvä eh, väline tasapainottamaan näiden välineiden käyttöä. Ja me pääsemme sitten taas luottamuksellisuuden piiriin me, meidän täytyy taata yleiset selvät säännöt ja tietyt poikkeukset. Esimerkiksi meidän täytyy taata suoja kaikessa monimutkaisessakin sähköisessä viestissä kaikkien käyttäjien näkökulmasta ja sitten myös, miten tätä tietoa voidaan analysoida. Tämä kaikki on luottamuksen kannalta merkittävää ja tätä täytyy harmonisoida ja sen pitää koskea kaikkea tietoa, kaikkea sisältöä ja kaikkien tyyppistä viestintää. Ja lyhykäisesti muutama sana anonymisoidusta eh, tiedosta. Tämä vaihtoehto on ollut jo direktiivissä eh, vaihtoehtona tuon mm, tietojen poistamisen rinnalla. Eli tässä nimenomaan tehtäisiin tieto nimettömäksi tarjottaisiin tiedolle kuitenkin elinkelpoisuutta. Ja tällainen anonymisoitu tieto voi tarjota valvojalle monia erilaisia mahdollisuuksia kerätä isoa dataa ja myös sitten esineiden verkossa toimia. Tietojen anonymisointi tarkoittaa seuraavaa valvonnan kannalta ensiksikin avoimuutta sekä soveltamisalassa että menettelytavoissa. Ja toiseksi ennalta täytyy tehdä tällainen vaikutusten arviointi. Ja kolmanneksi sen pitää olla helppo vaihtoehto käyttäjien kannalta – ja täten uskon, että anonymisointi, joka siis kuuluu tiettyjen sääntöjen piiriin, voi tosiaan valvojien näkökulmasta toimia selvänä vaihtoehtona. Ja tässä nimenomaan kiinnitän huomiota tuohon wifi-seurantaan, johon myös tarvitaan selvää avoimuutta myös valvojien puolelta. Ja jos me sitten ajattelemme, että ainoastaan nämä täytyy poistaa, laittaa tällainen toiminto pois päältä, ei riitä. Ja sitten kiinnitän huomiota tuohon isoon dataan, massadataan siellä valvontaa tarvitaan erityisen palkkaa, pa- paljon, sillä siellä väärikäytöksiä entistä enemmän voi olla. Tietoa kerätään vaikka kuinka paljon ja itse yksilö voi vaikuttaa siihen hyvin vähän ja nykyinen ehdoka, ehdotus ei itse asiassa vielä riittävästi luottamusta voi luoda, kun puhumme pelkästään tietojen nimettömäksi muuttamisesta ja sitten myös siitä, että kun laite laitetaan pois päältä, niin silloin olisi ainoastaan luotettavassa tilassa. Jos ajattelemme sitten eri tiedon varastointia, evästeitä, ja sen sellaista hyvin monenlaisia muitakin mahdollisuuksia tiedon käyttöön on ja näin luottamuksen taso ja luottamuksellisuuden taso sitten aina laskee. Näin täytyy sitten pyrkiä valitsemaan hyvät ratkaisut. Ne eivät ole tähän asti olleet reiluja eikä ole välttämättä kiinnitetty riittävästi huomiota tuohon suostumuksen hankalaan käsitteeseen. Täytyisi ottaa avoin velvo, avo, eri yhteyksien järkevät tekniset standardit käyttöön ja siihen, miten evästeet luokitellaan, miten eh, sitten niitä valvotaan verkossa ja niin poispäin. Ja sitten jos ajattelen tätä ehdotusta suostumuksesta, ja suostumus voidaan sitten eri navigointipalveluissa myös eh, myöntää, ja me haluaisimme sitten keskittää tämän yleisesti käytettyihin välineisiin. Erilaisia teknisiäkin ongelmia vielä on olemassa, jotta suostumuksen validoi, niin sitten sen pitäisi tarjota erilaisia vaihtoehtoja, ja nämä vaihtoehdot ovat erittäin merkittäviä. Joo nämä kaikki täytyisi sitten esittää mahdollisimman yksityisyysystävällisessä muodossa. Ja jos ajattelemme evästeitä, ja erilaisia sormenjälkiä, seurantajärjestelmiä. Nämä kaikki kuuluvat, pitäisi kuulua sitten sitovan valvonnan piiriin. Ja lopuksi jos tietoa käytetään eri laitte- jokapäiväisten laitteidemme eh, valvontaan, kun ajattelemme järjestämään yhdistettyjä autoja ja kodinkonelaitteita ja sen sellaisia, niin me me, meillä ei ole olemassa selvää luottamuksellisuutta ja tästä sitten tulee myös tulevaisuudessa entistä tärkeämpi, kun ajattelemme mm, sitä, että voimme myös vastuullisuutta kasvattaa ja myös sitten velvollisuudet paremmin hoitaa ja näin luoda sitten parempaa luottamusta, jos me emme halua sitten luoda tällaista huonosti toimivaa internettiä. Me haluamme näin ollen siis sähköiseen viestintään saada luottamusta ja siihen tarvitsemme uuden sukupolven teknologiaa. Meidän välineemme eivät nyt vielä riitä. Kiitokset valiokunnalle mahdollisuudesta esittää näkemykseni tästä sähköisen viestinnän yksityisyyden asetuksesta. Nyt on sitten teidän kannettava vastuunne päätettävä, miten me sitten seuraa lähitulevaisuudessa toimimme. Tämä ei ole mikään pikkuasia eikä vain yksittäinen ulottuvuus elämässämme, vaan tämä on aina vain merkittävämpi asia, kun meistä on tullut tällaisia digitaalisiakin henkilöitä ja me tarvitsemme luottamuksellisen ja ystävällisen verkoston ja vai haluammeko me välittää viestiä ristiriitaisesti ja tätä nykyjärjestelmää vaurioittaa? Tähän kysymykseen täytyy vastata. Toivon, että teillä on viisautta kantaa vastuu tässä, tämän tehtävän ratkomiseksi. Niin, olen pahoillani siitä, että että tämä on viimeinen jakso. Ihmiset väsyvät. Sanoin juuri kollegoille, että ihmisolento voi ottaa vasta vain tietyn määrän tietoa. Minä näen teidät kaikki, näen miten väsyneitä te olette, mutta se kuitenkaan teet teidän puheenvuorostanne vähemmän äh, rikkaita Nämä esitykset on kaikki vedetty internetin ja tietysti ne on otettu huomioon. No nyt tulemme sitten viimeiseen puhujaan, joka on viimeinen vieras, Benjamin Strass, joka on ohjelmistoinsinööri Facebookissa. Puhun seitsemän minuuttia puheaikaa, jos mahdollista. Kiitos. Minä totta kai täsmällisesti tehdä puheenvuorostani sellaisen, että se täyttää tämän ajoituksen. Dear Mr. Chairman, uh, the repertoire and... Niin. Arvoit Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos, että meidät on kutsuttu tänään. Minä olen Benjamin Strauss, minä olen ohjelmistoinsinööri Facebookissa osana äh, joukkuetta, joka käyttää äh, tietoja. Pyrin tähtämään siihen, että me huolehdimme käyttäjäturvallisuudesta turvallisuudesta haluan nyt jakaa Facebookin näkemyksiä siitä, että tämä säädösehdotus voisi vaikuttaa eurooppalaisten kuluttajien palvelu, samin palveluihin siitä lähtien, kun on otettu käyttöön sähköisen viestinnän yksityistä koskeva direktiivi näitä palveluita on käytetty ja kaikkea viestien lähettämisen kohdasta kohtaan B. Nämä ihmiset kuluttavat enemmän, he käyttävät sähköpostiviestiä niin, että roskaposti on suorittu pois ja käyttävät viestinvälittäjä, kuten Facebook Messenger, niin että he voivat sopia tapaamista, tavata ihmisiä, jopa kenties tilata taksin. Viestittäminen on nyt alue, jolla tapahtuu paljon innovaatioita ja kehitystä. Haluan puhua teille tänään niistä palveluista, joita minä ja muut olemme valmistelemassa, jotta ihmiset voivat ilmaista itseään jotta he voivat pysyä yhteydessä toisiin turvallisella tavalla. Yksi on emme ehdotukset joka, mikä me sitä, että välittömästi Luonnollisesti voidaan luoda viestejä, joilla ennakoidaan tapahtumia, tehdään suunnitelmaystävien kanssa tai vastaavan Tässä käytetään tekoälyä. Tekoälyä käytetään myöskin parannetussa kommunikaatiossa kaikkien käyttäjien ja kesken. On sellainen, että olemme kehittäneet automaattisen vaihtoehtoisen tekstin, joka kuvaa eh, kuvien sisältöä ihmisille, joilla on eh, näköongelmia.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 product was developed through the analysis of de-identified descriptions. Tämä kehitettiin äh, tietojen pohjalta, jotka ovat analyysejä, kuvista haluaisimme saada tämän osaksi Messengeria tulevaisuudessa ja tot, tässä käytäisiin lävitse kuvan siltä, että Tämä on se teknologia, joka tekee mer- joka merkitystä Viestimiseen tämä merkitsee myöskin sisällön prosessointia. Teollisuusalokkeen hiukan työstämme ja muiden työstä tässä teollisuudessa, jotta ihmiset ymmärtävät paremmin kokemuksia yhdessä muiden viestimispalvelujen kanssa. Me prosessoimme tietoa, voidaksemme löytää sellaiset tiedot, jotka voivat olla vahingollisia, eli me ja muut olemme kehittäneet, miten voidaan katsoa tietojen sisältöä, dna DNAta, joka liittyy kuviin, jotta voidaan poistaa sellaisia kuvia, jotka ovat laittomia, joita voidaan pitää yhteisö turvallisena. Tämä on siis tekniikan kehitys, se on älykkäämpää, se on ilmaisevampaa ja turvallisempaa. Insinöörinä minua on kiinnostavat seuraavan sukupolven tuotteet tekevät kehityksen, niin maailmassa kehitys, joka liittyy äly, tekoälyyn ja suuren iso siis data on tekemässä suuren kehityksen, mutta viime kädessä tämä se asetus käsittelee tätä tekniikkaa toisaalta laittomana, ja paitsi jos kaikki osapuolet pysyvät sosnoiden käyttöön, me olemme pyrkineet antamaan ihmisille mahdollisuuden palvoa sitä, mitä heidän tilanne tapahtuu. Jossain tapauksessa tapahtuu suostumuksen kautta, mutta kokonaisuudessaan tämä merkitsee sitä kuitenkin, että on tiedon siirtämisestä Tämä kuitenkin vie pohjaa pois valvonnalta. On ihmiset ajattelevat yhä vähemmän, kun ne klikkaavat tietoa. Ja me että minun aikaa on tarpeen. Ihmiset tarvitsevat päätöksiin tekemisen aikaa ja toiseksi huonot toimijat eivät katso suostumuksia, tapas oskapostia. Miten voitaisiin estää tällaista tietoa, että tällaiset välineet välttämättömiä, jos ne olisivat mahdollisia, niin niitä voi ottaa käyttöön sitten, miten voidaan palvella palveluita suojella, jotka eivät vastaa kunnolla palveluja sitten. Miten voidaan toimia niin, että ei hidasteta uusia palveluita. Tärkeintä on se, että on uutta tiedonohjaamoja palveluita. Tätä saadaan aikaan oikeuden perusta, jossa voidaan välttää tietojen uusien palvelujen syntymisen hidastumista. Ja kaksi näistä syistä me olemme huolissamme siitä, että ehdotettu asetus vaikeuttaa tiedon analysointia ja tulee puuttumaan sellaisiin palveluihin, kuten Facebook Messenger on, par, kasvua näissä palveluissa ja samalla kuitenkin suojeltava yksityisyyttä. Ja odotan mielenkiinnolla keskustelua tästä esityksestä. Thank you very much, Mr. Strasser. Kiitos, Strasser haluan todellakin kiittää teitä siitä, että tulitte jopa San Franciscosta tänne keskustelemaan meidän kanssamme. Kiitoksia tästä moneen kertaan vielä. Ja kiitokset koko padelille puheenvuoroista. Me varmastikin voimme nyt jatkaa siitä keskustelun jälleen kerran äh, Marju Michael, herra Dalton myöskin. Joten Marju, olepa hyvä. Uh, Kiitos oikein paljon. Ensimmäinen kysymykseni siis. Nyt kun keskustellaan soveltamisalasta, niin mikä on teidän oma näkemyksenne Facebookista? Onko Facebook jonkinlainen yleisesti avoin palvelu vai miten tämän asetuksen soveltamisala voidaan liittää siihen, mitä Facebook tekee. Eli mikä on Facebookin asema tässä koko viestintäketjussa? Onko se yksityinen, onko se julkinen, avoin, mikä se oikein on? Sitten turvallisuusongelmat. Olen kiitollinen siitä, että painotitte niin paljon tarvetta ymmärtää, että luottamuksellisuus ja tietoturva ovat saman huolen kaksi eri puolta. Ja tämä yhteys on pidettävä todella selkeänä, kun keskustellaan eri vaihtoehdoista luottamuksellisuuden ja tietoturvan välillä, erityisesti terrorismin torjunnan alalla. Se on hyvin erityinen tilanne ja siellä käydään hyvin erityislaatuista keskustelua, mutta onko jonkinlaista käytännön teknistä työkalua tätä varten olemassa? Ja kiitän myös Dacquistoa tästä hyvin yksityiskohtaisesta ja syvällisestä analyysistä koko tästä tekstistä ja alasta. en edes kysy mitään. E, on, on ihan selvää, että on mentävä eteenpäin ja keskustella kaikista näistä asioista. Me, me kyllä tunnemme sen hyvinkin voimakkaasti, teidän kokemuksenne ja kaikki meneillään olevat keskustelut voisivat varmaankin auttaa meitä saavuttamaan tarvittavan tason, mutta monopolien suhteen on edelleen ongelmia. Mitä voidaan tehdä? Mitä me voisimme tehdä? Tämä kysymys on Belgradille, Facebookillekin ehkä ja Akuistolle. Facebookhan on yksi tällaisista face- monopoleista yhdellä alalla. Tällöin hän kuluttajilla ei ole mitään valinnan mahdollisuutta tai valinnan vapautta. Miten tämä liittyy sähköisen viestinnän yksityisyyden suojan. Tähän liittyy erilaisia lähestymistapoja. Miten tällaisen monopolisoitumisen suhteen pitäisi toimia? Ja kuluttajien näkökulmasta on tärkeää, että otamme huomioon kaikki nämä uudet kehityskulut, kuten esineiden internet. Ilman niitä emme voi ratkaista näitä ongelmia, mutta sisällön suhteen olen myös tyytyväinen siihen, että te mainitsitte saman asian kuin mitä me aina korostamme. Eli ei kyse ole pelkästään siitä, että estetään jotakin, vaan haluamme tukea ja vauhdittaa innovointia. Toivon, että tällä asetuksella voidaan myös uusia teknologisia ratkaisuja saada aikaiseksi. Kiitän kaikkia teitä näistä ajatuksista ja ehdotuksista ja toivottavasti pääsemme jatkamaan näitä keskusteluja vielä. Kiitos. Kiitos Michal. Kiitos esityksistänne. Oikein hyödyllistä. Oli varmasti meidän kaikkien tämä kuulla jotka teemme siis työtä tämän yksi, sähköisen viestinnän yksityisyyden eteen. Kiitos tosiaan näistä turvallisuusasioiden esittelyistä. Se on avainkysymys todellakin ja olen samaa mieltä huomiostanne siitä, että meidän täytyy nähdä tämä kaiken kattavana myös tietosuojasetuksen näkökulmasta ja tiedon suoja ja verkkoturvallisuus ja niin poispäin ja myös tunnistamiset ja identifiointi, joka liittyy tuohon yksityisyyteen. Ja kun me ryhdymme sitten tekemään työtä, ja tässä, niin tässä on mainittu myös esineiden internet ja myös se, miten esimerkiksi laite viestii ihmisen kanssa. Ja mielestäni tämä täytyy nähdä pidempänä ketjuna laite, laite, henkilö, laite, laite, henkilö. Tällaisena pidempänä ketjuna tämä on paljon uudempi asia, kun me olemme keskustelemassa tästä tiedon äh, interaktiosta kun puhuttiin kuluttajasta, yksittäisestä henkilöstä, jolla oli perusoikeudet suhteessa yritykseen ja näin sitten tieto näiden kahden välillä siirtyi. Tämä on nyt täysin tosi, to, toinen, toisenlainen tilanne, eli meidän täytyy ottaa huomioon kaikenlaiset eri yhteydenpidon muodot ja mielestäni tässä Facebookista saimme hyvän esimerkin. Tässä on uutta toiminnallisuutta, uusia mahdollisuuksia ihmisten toimia ja minä haluan selvennystä tähän. Aiommeko me sitten ikään kuin nämä mahdollisuudet tappaa tästä uudesta muodosta tai ainakin asettaa siihen kysymysmerkkejä, vai pyrimmekö me löytämään sitten ratkaisut siihen, voidaksemme myös näiden toimien käytön mahdollisuuden selvän valistuneen päätöksen pohjalta, jo, koska kuluttajilla täytyy tietysti olla mahdollisuus tehdä päätöksiä ja myös viranomaisten valvoa tätä. Ja meidän täytyy siis seurata juuri yksityisyyssektorin kehitystä ja tähän saada vastauksia. Ja lopuksi sitten Dakistolle. Tehän olette kansallisesta tietosuojaviranomaisesta täällä paikalla. Olen esittänyt tämän kysymyksen jo kyllä aiemminkin, eli jos ajattelemme sitä, että tietosuojasetusta täytäntöön panemme aivan oikein, toivon todella sitä, mutta samanaikaisesti meidän täytyy myös omat resurssimme jollain tavalla järkevästi järjestellä, jotta sitten voimme tehdä työtä sähköisen viestinnän yksityisyysasetuksen eteen oikeasuuntaisesti. suuntaisesti niin kuin komissio toivoo. Ja tämän tekstin pitäisi sitten toukokuun lopulla 2018 jo astua voimaan. Eli mikä teidän käsityksenne on, miten pääsemme eteenpäin? Me täällä valiokunnassa pyrimme järjestämään myös kansallisten parlamenttien kanssa keskustelun näistä asioista siitä, miten kansallisella tasolla täytäntöön pannaan tätä asetusta. Kiitos. And finally, before I go back to the speakers, Daniel, please. Ja Sitten vielä Daniel. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin hyvin mielenkiintoinen tarjous herra Takistolta. Brittiparlamentin sen on hyvin vaikea päästä televisioon, joten mietin tätä vielä. Niin halusin, minun kysymykseni ensimmäinen ajattelin kysyä oli alussa, oli se, ottaisiko tämä asetus estämään äh, sen, että edistämään taistelua kyberrikollisuutta vastaan, mutta itse asiassa sain tähän aika selkeän vastauksen, jos katson tätä. Mutta kysymys oli se, mitä muuta voimme tehdä? Voimme tehdä enemmän tässä auttamiseksi, koska tämä on nyt määritelty eh, esimerkiksi esinenetin ja eh, kuljettajattomien autojen osalta myöskin eh, hyvin tärkeäksi asiaksi. Mitä tulee sitten evästeisiin? Tämä on hyvin tärkeä asia, jotka mainitsevat senkin täällä niin tilanteessa, että jos tiedä mikä eväste on, tiedä miten saada se pois. Mutta jos en tiedä mikä se on, sitten mä vain klikkaan ja hyväksyn sen, koska haluan saada sen palvelun, jota olen etsimässä. Tuleeko tämä nyt muuttumaan? Tuleeko jokin järjestelmä, jossa pitää antaa suostumus? Tuleeko tilanne, jos ihmiset, jotka eivät tiedä, mitä, mikä eväste on, vain suostuvat hyväksymään sen, koska he eivät muuten saa palveluita? Minulla no, myös kysymys Täällä puhuttiin eh, näistä jäljittämis- ja paikantamispalveluista. Minä haluaisin kuulla, mitä Panine ajattelee tällaisista videovälityspalveluista netissä, koska niitä on paljon, miksi ajatellaan, miksi urheilualueilla ja muilla. Ja silloin täytyy sitten laittaa myöskin eh, tietokoneessa esimerkiksi se tietokäyttö, tai tietokoneessa tietokäyttö, eteenpäin, että missä on niin, että on oikeus käyttää palvelua. Tämähän on asia, joka liittyy myöskin sen toiseen lainsäädäntöön, joten meillä on olemassa selvästi lainsäädäntö, joka on kristillisessä keskenään. Ja digitaalinen sisältö, josta olemme siis keskustelua tällä hetkellä, siinä on velvoite tällä hetkellä esityksissä, että personalisoidaan kaikki anonymisoitu tieto, niin että voidaan antaa se takaisin kuluttajalle siinä vaiheessa, kun palvelua lakataan käyttämästä, mikä on sitten taas ristiriidassa yleisen tietosuojastuksen kanssa, jonka mukaan tiedot täytyy pitää anonymisoituina. Meillä on ongelma kaikkiin näihin linkkeihin. Ja viimeinen kysymykseni on se, mitä liittyy luottamuksellisuuteen, koska mehän näemme palveluita niin kuin WhatsApp. Ja yksi tapa, jolla se myy itse, on se, että se on täysin luottamuksen, että ei voi päästä siihen sisälle. Monet käyttävät WhatsAppia juuri tästä syystä, ja tämä tehtiin vain mitään lainsäädäntöpuitetta, joka olisi pakottanut heitä tähän tekivät sen siksi, että markkinat halusivat tätä. Tarvitaanko todella lisää lainsäädäntöä? Ja sitten mitä tulee sitten terrorismiin? Meillä on ongelma. Meillä oli ongelma Lontooniskujen jälkeen tiedosta, jo, joka oli levitetty WhatsAppin kautta tässä tapauksessa, mutta poliisi ja laivaltaviranomaiset eivät voineet saada tätä tietoa onko panilla jokin näkemys siitä, miten voitaisiin varmistaa se, että lainvaltaviranomaiset olisi mahdollisuus tutustua tällaiseen tietoon silloin, kun on kysymys riskitilanteesta ja silloin, kun tie, tämä tieto on kätketty tällaisten esteiden taakse. Saadaanko tämä jotenkin hyväksytyksi tähän esitykseen? Okay, so sorry, Mr. Chantos, please. Antos. Muutama minuutti jokaisen. Minni, Niin, niin, minä käyn lävitse kysymykset, vaikkakin uskon, että että on olemassa sisäisiä viitteitä, keskeisiä viitteitä, ne osaa aloita nyt tällä keskustelua, joka koskee terrorismia ja luottamuksellisuutta verrattuna fyysiseen turvallisuuteen, mikä on itse sama asia, jonka jotkut paneelin jäsenet, anteeksi, parlamentin jäsenet ottavat esille. Ensin semaattisesti ajatellen on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme sen, että kun on kysymys kyberturvallisuudesta, ei ole olemassa mitään sellaista kuin, että jokin on vain hyvää tai vain huono. Anna tästä muutamia esimerkkejä. Me puhumme siitä, että voidaan suostua, suostua johonkin, joka on vain hyvä. Että on hyvä, että voi tehdä ratkaisu, mutta jos minä olen kyberhyökkääjä, minä sanoisin, että hyväksytkö tämän evästeen äh, klikkaa sitä, että se on ok. Ja samalla kun teet sen, sitten saakin syötettyä viruksen tämän käyttäjän koneeseen, koska kuluttaja odottaa tätä ja minä pystyn käyttämään tätä odotusta äh, tällaiseen sosiaaliseen toimintaan. Sama mitä myöskin tällaiseen salaamiseen, kun se on perustavanlaatuista turvallisuusteknologiaa. Me tarvitsemme salaamista, jotta voimme suojella kommunikaatiota tehokkaasti mutta sitä kautta käyttää myöskin meidän, meitä vastaan hyökkäämiseen. Tällainen tieto, joka muut valaa salaa tietokoneen sisällön ja sitten tätä kautta huonot kaverit pystyvät sitten, pahat kaverit pystyvät sitten pyytämään rahakoneen avaamiseen. Tämä liittyy siitä, että terroristit voivat käyttää tätä salamista tietojen kätkemiseen. Joten tiedot jolla, jolla tavalla veistä voidaan käyttää keittiössä leiväleikkaamiseen, mutta sillä voidaan myöskin tehdä murha. On hyvin tärkeää korostaa sitä, että on pyrittävä tekemään yhdestä työtä, niin että noudatetaan kaikkia oikeudellisia määräyksiä. Me Simantekissa teemme näin, me olemme hyvin julkisia, olemme aktiivisia. Minä olen Europolin neuvontavassa äh, komiteassa ja meidän on, on katsottava, mitä ovat ne konkreettiset kysymykset, joihin pitää sitten tarttua silloin, kun on kysymys haasteista, jotka ovat terrorismista, on olemassa äh, sähköiset todisteet ja on laajempaa keskustelua. Voimme spekuloida tätä keskustelua ja äh, sisäasioiden pääosasto komissiossa on pienetä keskustelua eteenpäin, mutta ymmärtääkseni tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole lopullista päätöstä. Minä Kuitenkin sanoisin, että on olla varovainen. Ajattelen sitä, että on lähestymistapa, jonka mukaan meidän pitää heikentää salaamista, eikä pidä antaa mahdollisuutta laivalta viranomaisille tutustua tietoon, mutta Europolissa kuitenkin sanotaan, että salaamisen murtaminen saattaisessa johtaa juuri siihen, että, että tuota mahdollisuutta päästä tietoihin käytetään myös mitä vastaan. niin mitään helppoja teknisiä ratkaisuja, ongelmalla on paljon haasteita, jotka liittyvät siihen, miten me luomme sellaisen prosessin, jonka kautta voidaan antaa pääsy tietoihin ja tehdä mahdolliseksi se, että suojelemme yhteiskuntiamme, mutta samaan aikaan myöskin teknologiaamme tehokkaasti. Herra Boni, puhuitte tästä kommunikaatiosta koneiden välillä, ihmisten koneiden välillä, sen varmistamisen, että tämä katetaan asianmukaisesti tässä asetuksessa aivan oikein. Toin samaa mieltä on myönteistä, että komissio on laajentanut vaikutusalaa myöskin oikeudellisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden lisäksi on olennaista, että loppupisteeseen pääsy on myöskin mahdollista ja myöskin katsottava sitä, että pääsy turvallisuussyistä tietoihin ei koske pelkästään äh, yleistietosuojan mukaista henkilökohtaista tietoa, koska koneväisessä kommunikaatiossa ei ole henkilökohtaista tietoa. Muutama sana tähän vielä me tarkkailemme hyvinkin kiinnostuneina ja huolestuneina tätä tiedon monopolisointia kaikin tavoin. Ei tämä pelkästään liity Facebookiin, vaan muihinkin vastaaviin verkkofoorumeihin. Tämä sähköisen viestinnän yksityisyys ei sinänsä ratko ongelmaa, mutta meidän täytyy kuitenkin tutkia tätä ja myös kilpailukykylainsäädäntöä ja kuluttajansuojalainsäädäntöä ja sisältölainsäädäntöä ja tietysti myös tuota sähköisen viestinnän yksityisyyslainsäädäntöä. Eli tällä tavalla meidän täytyy pyrkiä nyt sitten löytämään selvät ratkaisut siitä, että, kun, että me ratkomme nämä ongelmat, jotka syntyvät tiedon monopolisoinnista. Ja sitten monille siitä, että menemme tietysti aina vain monimutkaisempaan suuntaan, siihen suuntaan, jossa henkilöiden ja koneiden välinen viestintä linkittyy toinen toisiinsa entistä enemmän ja näin kuin tässä Simantikin kollega myös sanoi, meidän täytyy muistaa, että kyse on ihmisistä ja koneista ja tehdä niiden välille ero ja sitten tehdä, lähteä liikkeelle selkeistä periaatteista, kun on viestintäpalvelu, joka linkittää laitteen ihmiseen ja niin poispäin, niin se toimii myös luottavuuksellisuuden ja turvallisuusperiaatteen pohjalta. Ja sitten mikäli jos tähän tulee jonkinlaisia eturistiriitoja, esimerkiksi kehitetään uutta palvelua ja se sitten saa saattaisi ajautua ristiriitaan olemassa olevan lainsäädännön kanssa, niin täytyy sitten katsoa, mitä yleistä hyötyä siinä sitten ryhdytään haita, haittamaan. Ja meidän pitäisi pitää myös ohjenuoranamme tuota yleisen hyödyn miettimistä. Ja Daltonille, miten tässä sitten kyberturvallisuutta parantaa, se on näiden laillisten, oikeudellisten välineiden tavoite, jotta me todella pääsemme näihin mainitsemimme tavoitteisiin. Ja mehän puhuimme tästä sähköisen viestinnän koodistosta juuri äsken. Se on aivan olennainen. Ja sitten evästeistä vielä. Kannattaa muistuttaa siitä, että evästeet eivät nykyisellään ole mikään avain teknologiaa houkuttelemaan ihmisiä. On vaikka kuinka paljon muitakin keinoja, joista kuluttajat eivät välttämättä tiedä sen kummemmin, eivät, eivätkä kuulu lainsäädännön piiriin. Ja silti meidän täytyy taata se, että ne otettaisiin ehdotukseen mukaan. Dakisto, please. Yes, very briefly. Ihan lyhyesti vain muutama kommentti. Ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, että monia seikkoja pitäisi vielä tarkemmin pohtia ja työryhmä on tämän lausuntonsa antanut tästä ehdotuksesta ja siitä saatte lisätietoa ja siellä esitetään myös käytännön ratkaisuja moniin ongelmiin, jotka otin esiin tässä puheenvuorossani. Ja tästä pääsenkin myös edustaja Bonin esiin ottamiin asioihin. Miten valmistaudumme tulevaan tietosuoja, yleisen tietosuoja-asetuksen ja tämän yksityisyyden asetuksen väliseen suhteeseen. Teknologialla tulee olla, olevan hyvin järkevä merkitys tässä tietosuojaviranomaisten näkökulmasta. Ja viime vuonna Google teki toimia ja monet eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tekivät yhteistyötä tämän Google-asian suhteen. Ja me pystyimme siis ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistettiin tietty turvataso ja pääsimme myös lähemmäs ihmisiä. Tämä on siis meidän pääviestimme me olemme val- meidän täytyy olla valmistautuneita myös teknologian käyttöön, ei pelkästään periaatteiden kunnioittamiseen. Jos me emme ole valmistautuneita tähän teknologiaan, niin sitten syntyy digitaalinen kuilu ja se vaarantaa täytäntöönpanon. Jos me emme tiedä, miten konkreettisesti voidaan toteuttaa erilaisia ratkaisuja, niin sitten me vain vaadimme noudattamaan jotain tiettyä periaatetta, mutta emme saa sitä käytännössä toteutettua. Ja tällä voisi olla sitten seurauksia eri ihmisille. Ja voi olla, että tällä ne vaikutukset ovat odottamattomia. Tämä on otettava siis huomioon. Ja vielä muutama sananen turvallisuudesta. Te puhuitte puhuitte siitä, millaisia monimutkaisia suhteita ihmisten välillä, koneiden välillä ja ihmisen ja koneiden välillä on. Tässä ehkä pitää kiinnittää enemmän huomiota asetuksessa juuri tietoturvakysymyksiin. Tämä on sellainen ala, jossa yksityisyys ja tietoturva mm, kulkevat käsi kädessä. Aina näin ei ole, mutta kun puhutaan tiedon laadusta, ja se on yksi pilari tässä koko hommassa, niin usein samat välineet, joilla varmistetaan tietoturva, niin voida, niillä voidaan myös varmistaa yksityisyyden suoja. Kyse on tällaisista ö, erilaisista menetelmistä. Salatut viestit esimerkiksi, ja nämä ovat asioita, jotka on otettava huomioon. Kiitos. Strass, please. Yeah, herra Strass. Uh, so... Ensimmäinen kysymys oli, koski sitä, olisiko Facebook julkinen vai yksityinen, mikä liittyy tähän kristittämiseen ja, ja minä isänä olen hyvin varovainen sanoa mitään siitä, onko jotakin laillista tai lain mukaista, mutta Messengerissä on mahdollista lähettää yksityisiä viestejä, mutta on kuitenkin olemassa pohditaan sitä, koskisiko tämä esitys tätä tuotetta nimeltä Messenger vai ei. Sitten se voidaanko tehdä mitään terrorismia vastaan yleisesti. Minusta tämä kuuluu laajempaan turvallisuuskysymykseen, mitä asetus, tämä säädösesitys sinänsä. Siinä katsotaan verkkojen äh, ja päätteiden ja kuluttajien äh, käyttäjien turvallisuus, joten terrorismi voittaisiin ottaa myöskin se, että sen kautta voidaan välittää kuvien välittäminen tai, tai sellaisten kuvien välittäminen, on suostumusta tai miksi pornografinen materiaali, tämä on asia, että voidaan myöskin tehdä ennakkovahtavaa, mikä on hyödyksi käyttäjille, mutta onko tämä tällainen perinteinen turvallisuusriski, joten ehkä tämä äh, asetus tulee vaikuttamaan näihin alueisiin liiankin rajoittavasti. Herra Bonilla oli erinomainen kysymys, joka liittyy siihen, tuhoaisiko tämä automaattisen äh, tekstin, joka liittyy sen videoon, joka täällä juuri esitin. Tämä on hyvin vaikeaa. Meidän täytyy prosessoida viestejä ja viestintää, ja me tiedä, miten voisimme saada jokaisen suostumisen tehdäksemme tämän, niin kun näemme tästä äh, videonäytteestä. Meidän pitäisi jos otetaan askel taaksepäin insinöörinä, en siis Facebook-insinöörinä, vaan insinöörinä olen, joka on huolissaan siitä, että yritykset niin kuin Facebook saavat tietoja Euroopan ulkopuolelta, joilla ne voivat tarjottaa innovaatiota, tietoa voidaan tehdä esimerkiksi vaihtoehtoisen tekstin käyttäjän ja sulkea Euroopan unionin ulkopuolella, mutta insinööreillä Euroopan unionin sisällä ei ole tällaista mahdollisuutta. Heillä on rajallinen mahdollisuus toimintaa, heitä on suljettu tiettyjä alueita, pois, jotka olivat niin aktiivisia, joten olisi parempi, jos kaikki voisivat osallistua oikeudenmukaisella tavalla. Joten kysymys, joka oli herran Daltonin kysymys, joka liittyy salaamiseen, ja minusta tämä itse asiassa koskee nyt tässä avainkysymystä. Se osoittaa sen, että on markkinat, joilla ihmiset voivat käyttää eh, salaamisosuuksia, joten Facebook Messengerissä on mahdollisuuksia käyttää tätä keskusteluihin, joissa pyritään sanaamaan asioita luottamusta minuutta, että he voidaan käyttää sellaisia piirteitä, jotka ovat tarjolla, koska niitä voidaan katsoa sisältöä, mutta ei. jos halutaan näitä sisäpiirteitä, niitäkin voidaan käyttää esimerkiksi. Mahdollista on se, että käyttäjät voivat saada takuita erilaisten todellisuusmaisuuksien käytämisestä. <clears throat> Näinpä tulemmekin nyt sitten tämän äh, kuulemisemme loppuun. Mikään kuuleminen ei voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta uskon, että tämän kuulemisen järjestäjät, meidän sihteeristömme esittelijä varjoistelijat ovat todella tehneet hyvää työtä, ottavat esille kaikki olennaiset kysymykset. Puheenvuorot olivat erittäin runsasisältöisiä kysymykset myös. Ja nyt esittelijä voisi esittää loppuyhteenvedon, joten Marju Lauristin kenties haluatte sanoa vielä lopuksi jotakin. Once more. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vielä kerran siitä, että olette tulleet paikalle. Muutama loppukommentti vielä. Keskustelu siitä, että yksityisyyden suojaa ja luottamuksellisuutta tarvitaan sähköisessä viestinnässä, mutta täällä ei puhuttu kunnolla hyvin tärkeästä asiasta, nimittäin lapsista. Voimme puhua ikuisesti suostumuksesta ja kaikista eri asioista, mutta sitten kun puhutaan lapsista, jotka suurin piirtein alkavat käyttää älypuhelimia, kun oppivat kävelemään, niin ei mitään voida tehdä niin, että vaaditaan heidän suostumuksensa. Pitäisi olla oletusarvona se, että kaikki on turvallista. Tämä on suuri haaste. Ja lapsia pitäisi myös pitää tavallaan haavoittuvassa asemassa olevina henkilöinä, jotka käyttävät älyteknologiaa. Ja ei eivät he voi ymmärtää monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä ja siksi meidän pitää tietää tämä. Ja myös ohjelmisto, kehittäjien, asianajajien ja kaikkien muidenkin ihmisten on oltava tietoisia tästä uudesta tilanteesta. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Ja toinen huomioni, mikä tästä keskustelusta kävi ilmi, on luottamus se on tärkeä, oikeastaan pääarvo ihmisille, jotka näitä teknologioita ja palveluja tuottavat. Täytyy voida luottaa tietojen luottamuksellisuuteen ja kahteen asiaan. Olkaa läpinäköviä ja kouluttakaa, opastakaa ja tiedottakaa ihmisiä oikein. Tämä on tärkeää. Ja suuri huolenaiheeni äh, liittyy siihen, mitä Bonikin jo sanoi, nimittäin valmius panna tämä täytäntöön näin lyhyellä aikavälillä – ja ehkä kyse on ennen kaikkea juuri resursseista. Nyt olen käynyt tapaamassa yliopistojen edustajia ja siellä todella kysyttiin, että kuka todella kouluttaa ihmisiä, joista tulee rekisterinpitäjiä tai muita tällaisia toimijoita ja kuka kouluttaa näiden organisaatioiden toimijoita. Tätä ei ehkä ole otettu kunnolla huomioon. On eri tieteen aloja, jotka liittyvät tähän viestintälakiin, kaikki muut tällaiset TVT ja niin edelleen. Ja nämä on otettava huomioon, koska sit jos ei olla valmiita inhimillisten resurssien alalla, kun teknologia valmistuu, niin tulee ongelmia. Tämä täytyy myöntää ja tunnustaa. Ja luottamuksellisuus perustuu tiettyyn suostumukseen ja meidän pitää tässä mennä oikeaan suuntaan. Toivotan esittelijä varjostolle kaikkea hyvää tämän asian käsittelyssä ja vielä kerran haluan kiittää puhujia. Oli kiitos kaikille kollegoille, kiitos puheenvuoroista ja tietysti kaikille vieraille kiitokset tänään kaikille, jotka tulivat erityisesti tähän kuulemiseen. Suuret kiitokset, että olitte täällä ja kiitos, että osallistuitte tänään tähän kuulemiseen. Olen erittäin kiitollinen ja kiitoksia. Kuuleminen on päättynyt.